Kiitoksia herra Stilia Niides tästä erittäin hyvästä alustuksesta. Nyt siirrymme poliittisten ryhmien puheenvuoroihin ja aloitamme herra Stieristä EPP. Yhden minuutin kysymys ja sitten seuraava kysymys. Olkaa hyvä. Welcome to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa teille komission jäsenehdokas. Mainitsitte alustuspuheenvuorossanne Ebola-epidemian ja asetitte sen aivan oikein prioriteetiksi komission jäsenen toimissanne. Kävimme keskustelua parlamentin täysistunnossa ja siellä puhuttiin 20 000 sairastuneesta vuoden loppuun mennessä. Tämä oli muutama viikko sitten Strasbourgissa. Nyt puhutaan jo äh, arvioista, joiden mukaan puhutaan 1,4 miljoonasta ensi tammikuuhun mennessä, ellei toiminta kansainvälisen yhteisön taholta muutu. Te sanoitte, että enemmän on vielä tehtävää. Ensimmäinen kysymykseni kuuluu, kuinka te ajattelette, jos voisitte er- arvioida pidemmälle kansainvälisen yhteisön tekeviä toimia ja EUn tekemiä toimia, niin kuinka ne niitä arvioisitte? Έχετε δίκιο. Allow me to continue in my mother tongue. Jatkan omalla äidinkielelläni. Έχετε δίκιο κύριε συνάδελφε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και... Olette aivan oikeassa. Tilanne on hyvin monisärmäinen. Meidän on tunnustettava se, että kansainvälinen yhteisö toimii jäljessä. Se ei antanut riittävästi merkitystä Ebolalle. Tiedämme kyllä, mitä epidemiologi Maailmanpankista sanoi. Hän totesi, että tämä on todella hyvin monimutkainen asia. Ja näin sanoi asiantuntija. Meidän on toimittavan nopeasti. valiokuntana lähetitte kirjeen, joka on jo yksi askel eteenpäin. Itsekin olen lääkäri ja puhun nyt lääkärinä. Meidän on toimittava välittömästi. Tarvitaan lisää lääkäreitä kentälle. Nämä tarvitaan lä- lä- hoitokuntaa, tarvitaan sairaaloja. Välittömästi, ei huomenna, ei ylihuomenna. Mikäli sairaus leviää kaupunkeihin, sitä ei enää saada kontrolliin. Siksi meidän on toimittava koordinoidusti ja koordinointi merkitsee sitä, että maailmanlaajuiset kumppanit ovat tiiviissä yhteyksissä. Jäsenvaltioiden on toimittamaan niin, että voidaan työskennellä tehokkaasti. Uh, follow-up question would... Seuraava kysymykseni olisi se, voitteko nyt, mikäli teidät nimitetään komissaariksi, kertoa, mitä konkreettisia toimia otatte käyttöön Ebola-katastrofin osalta? Mihin taitte ryhtyä Ebolan suhteen? Jos annatte luottamuksenne minulle, niin olen sitä mieltä, että poliittinen omatuntoni ja kokemukseni lääkärinä mahdollistavat sen, että heti kun vain mahdollista voisin matkustaa näihin paikkoihin, jossa tautia on, niin että näkisin omin silmin, mikä tilanne on ja voisin muodostaa mielipiteen. Siellä, missä sairaat ovat, näkisin itse, mitä tarvitaan ja voisin sitten toimia sen mukaisesti ja laatia suunnitelman ja jatkaa koordinaatiota myös kentällä. Minun mielestäni tämän pitäisi olla ensimmäinen matkani. Tähän sitoudun. Haluamme lähettää tämän viestin myös lääkäreille. Meidän on lähdettävä kentälle. Kiitoksia. Thank you. Thank you. The next question. Kiitoksia. Seuraava kysymys, herra SND-ryhmä. Thank you very much for your... Kiitoksia paljon tästä erittäin kattavasta alustuspuheenvuorostanne. Olen täysin samaa mieltä, kun te sanotte, että meidän täytyy puuttua humanitaarisen kriiseihin nyt välittömästi. Ja tuo puheenvuoronne osa todellakin teki tämän se ilmeiseksi. Neuvoston asetus 1275 vuodelta 1996. Mutta vuotta 2006 pitää uuden aikaista, koska meillä on nyt uusia humanitaarisia haasteita. Ja normaali lainsäädäntömenettely Lissabonin sopimuksen mukaisesti täytyy ne osalta ottaa käyttöön. Komissio on lykännyt tätä asiaa vuosien ajan, eikä se ole oikeastaan ollut halukas tekemään tätä lainsäädäntöehdotuksen uudistusta. Usean otteeseen olemme vaatineet asetuksen uudenaikaistamista, jotta voisimme parantaa ja tehostaa humanitaarista kriisivalmiutta teidän valottamallanne tavalla. Oletteko te samaa mieltä siitä, että tämän asetuksen uudistus pitäisi saada aikaan ennen vuotta 2016, ja mikäli ette ole samaa mieltä, niin mitä teidän mielestänne, taikka mikäli haluatte tämän uudistaa, mitkä olisivat tärkeimmät osat tässä uudistuksessa, mitä kaikkea tässä pitäisi muuttaa? Arvon kollega, te olette aivan oikeassa. Olen kuullut, että nyt on luvattu ajantasaistaa tämä asetus. Nyt puhun teille täysin avoimesti. Mikään ei ole kiven hakattuna. Meidän täytyy olla valmiina, valmiita muuttamaan näkemyksiämme sitä myötä, kun uusia tarpeita ja tilanteita syntyy, mutta kun ryhdytään lakia muuttamaan, niin tähän liittyy tietyt vaaransakin. Parempi on joskus hyvän vihollinen. Tässä tapauksessa saattaa olla, että virheitä pääsee syntymään. Mutta siitä huolimatta, mikäli sosialisteilla on vakaa kanta asian suhteen, niin silloin meidän pitäisi ryhtyä vuoropuheluun. Meidän täytyy keskustella asiasta ja syvällisemmin paneutua siihen tai niihin kohtiin, jotka pitäisi ajantasaista. Ja mikäli pääsemme yhteisymmärrykseen, niin sitten vastaus on kyllä. Sitten katsotaan, kuinka tämän asian kanssa edetään. Tämä asia täytyy esitellä komission kollegiolle, ja se täytyy siellä hyväksyä, joten toistan. Uskon, että tämä asetus toimii ihan hyvin, mutta minä olen kyllä valmis käymään tätä vuoropuhelua teidän kanssanne, teidän valiokuntanne kanssa. Ja mikäli kaikki osapuolet ovat sen kannalla, että asetuksen uudistaminen on tarpeen ja mikäli tulemme siihen johtopäätökseen, niin että se toimii, niin sitten sitä ei muuteta. Täytyy katsoa, mitä, mihin lopputuloksen keskustelussa tullaan. Minulla on toinen kysymys. Mainitsit Ebola-tilanteen. Koordinaatio EU:ssa ja EUn ja muiden toimijoiden välillä on välttämätöntä, jotta tehokas humanitaarinen apu löytää perille. Meidän täytyy koostaa tämä paketti paremmin. Me tapasimme äskettäin äh, Irakin YK äh, suurlähettilään ja pahoitteli, että monen keskeiset elimet, kuten YK, eivät koordinoi toimijan. Ja kuten Ebolakin, niin siellä, tässäkin tilanne on jotain, jotain joka, joka täytyy ratkaista. Kysymys on, minkälaisia askelia erittäisit, jotta jäsenvaltiot koordinoisivat toimensa paremmin kuin myös muut kansainväliset toimijat? Το θέμα Koordinaatiokysymys perustan kaiken käytännön toiminnan tuloksellisuudelle ja tehokkuudelle, kuten Ebolakin tapauksessa. Koordinaatiota ei tapahdu mitään, joten meidän pitäisi kehittää yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa pitemmälle. Olen jo yhteydessä merkittävien tahojen kanssa YKssa Valerianoksen kanssa ja YK pakolla. avun korkean edustajan kanssa, on Hoseeran edustajan kanssa ja tarkoituksena on, että voimme toimia hyvin käytännön läheisesti ja tehokkaasti. Kansainvälisten kumppaneiden yhteistyö humanitaarisen toiminnan komissaarin kanssa on välttämätön kulmakivi työmme kehittämisessä. Meillä on uutta dataa Ebolasta, olemme aliarvioineet ongelmat. Kansainvälisen yhteisön pitää lähteä välittömästi uudella tarmolla liikkeelle. Karski. Ja sitten herra Karski ECR-ryhmästä. Pani przewodnicząca, panie komisarzu. Kiitoksia. Hyvä jäsenehdokas ensimmäinen maailman humanitaarinen huippukokous Istanbulissa 2016 Pyrkii vetämään yhteen sen, mitä olemme täällä tehneet humanitaarisen avun alalla viime vuosina. Siinä hyvät käytännöt pitäisi saada paremmin hyviksi avun normeiksi ja säännöiksi humanitaarisen avun osalta meillä pitää olla tavoitteita vuoden 2016 jälkeen niin, että apu olisi tehokkaampaa. Kysymykseni kuuluu, kuinka arvioisitte meidän omia eurooppalaisia tavoitteita ja kuinka valmiita olemme huippukokoukseen? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση γιατί όντως η διάσκεψη... Kiitoksia tästä kysymyksestä todella tämä vuoden 2016 Istanbulin huippukokous on erittäin tärkeä useasta syystä. Ensinnäkin tämä ei ole hallitusten välinen kokous, vaan sinne tulevat mukaan kaikki humanitaarisen avun osallistujamaat maailmasta. Ja siellä on konkreettisia tavoitteita, kuten innovaatio, tehokkuus humanitaarisessa toiminnassa – Tämä huippukokous liittyy myös tarpeeseen pureutua niiden ihmisten ongelmiin, jotka kärsivät kriiseistä. Esimerkiksi AIDS on tietenkin tärkeä ongelma ja tuossa konferenssissa voimme käsitellä sitä ja muita asioita. Uskon, että Euroopan on, on lähdettävä siihen hyvin valmistautuneena. Tätä tarkoitusta varten Olemme jo kokoontuneet Bukarestissa ja budjetin tikaton kohtaamisen, joka on normaalina aikoina hyödyllistä, mutta tällaisessa kristilanteessa hankalaa. Puhutte budjettivaraamista, jossa on vaarana sitten, että muu budjetti pantataan siinä. Ja sitten järjestelmämme absurdi on, että maksumääräykset sitoumukset eivät ole tasapainossa. Eli tässä laillistetaan lupausten pitämättä jättäminen. Kun siinä säästöpossun pohja näkyy ja kentällä ei mitään näy, niin vaarana on, että ei ole välineitä vastata tuleviin kriiseihin – meillä on järjestelmällinen puute tai virhe tässä. Miten te aiotte korjata tämän tilanteen? Olette ihan oikeassa kuvatessanne tilannetta. Tiedän, että olette vuosia tässä valiokunnassa käsitelleet näitä kysymyksiä. Olin talousarvion valiokunnan jäsenmeppinä. Ja näin, viime kuukausina olen nyt käynyt näitä asioita läpi. Ja olemme keskustelleet perimmäisistä kysymyksistä Devebudjetin suhteen. haluan ajatella, että jossain tietyssä vaiheessa istuisimme pöydän pöydän ääreen ja pyrkisimme vakuuttamaan kaikki siitä, että humanitaariset toimet ovat erityisluontoisia. Niitä pitää kohdella erityispiirteitensä mukaisesti. Jossakin vaiheessa maksatusten ja maksusitoumusten pitäisi vastata toisiaan. Tämähän on yleisempi EU-budjettia koskeva kysymys, mutta humanitaarisen avun tapauksessa täytyy tehdä enemmän. Ja meillä on vankkoja argumentteja sen puolesta. Kukaan ei voi kiistää argumenttejamme toimiemme erityisluonteesta. Jos vuonna 2016 saamme äh, sitoumukset ja maksut tasapainoa käyttäen myöskin varauksiin jätettyjä määrärahoja, Silloin kykenemme toimittamaan humanitaarista apua sinne, minne pitääkin, vaikka tarpeet ovat kasvaneet. Mutta me tarvitsemme silloin uusia lahjoittajia. Siksi puhunkin Istanbulin merkityksestä huippukokouksemme paikkana. Donc, si je me permets, euh, Voisinko tulkita ehdotuksianne? Olette sitä mieltä, että tämä keskivälin arvio olisi keino luoda budan, budjettikeinot, jotka sopivat parhaiten humanitaarisen apuun. Oletteko valmiita ehdottamaan humanitaariselle toimille poikkeuslupaa tai poikkeusoikeuksia toiminta-alueella? Uskon, että pitäisi olla tämä 2015. Voisimme painottaa sitä, että erityispiirteemme tunnustetaan silloin. Ja uskoakseni tämä voisi toimia. Keinona olisivat keskustelut, jolla edistämme agendaa, jos me vain painamme päälle. Uskon, että humanitaariset toimet, ainoat noin kiireelliset toimet, joihin liittyy niin paljon ennakoimattomia piirteitä, mistä syystä meidän täytyy koeta käyttämään varauksia katastrofivarauksia ja tämän rinnan täytyy olla mahdollisuus pyrkiä siihen, että maksusitoumukset ja määräykset ovat tasapainossa. Tiedämme, että kansalaisjärjestöjen rahoitusta ei pidä lykätä. He eivät voi pankista rahaa lainata, joten rahoituksen täytyy tulla juuri oikealla hetkellä, jotta pelastamme henkiä ja lievennämme kärsimyksiä speaker is Mr. Kiitoksia. Seuraavana herra Kriso Ganos goer ryhmästä Hän istuu täällä takananne, hyvä jäsenehdokas, ja luultavasti puhuu myös teidän omaa kieltänne. President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Herra Stylianides. Aikaisemmin on esitetty hyvin vakavia syytöksiä koskien, huonosta, koskien huonoa hallintoa, eli suorastaan korruptiota, kun toteutettiin humanitaarisen avun ohjelmia Euroopan unionin taholta. Tämä koski kolmannen, maiden, kolmannen maailman maita, kuten Somalia. Jos teidät vahvistetaan komissaariksi, kuinka aiotte toimia tällaisessa asiassa. Mikäli vastaavia tilanteita ilmenee kaudellanne humanitaarista avusta vastaavana komissaarina. Kiitoksia. Hyvä kollega. On totta, että valitettavasti korruptio ja petokset kuuluvat elämään. On ollut äh, tapauksia, minulla on kerrottu tapauksissa, tapauksista, joissa toimittiin ja saatiin tuloksia aikaan. Minun saamieni tietojen mukaan on olemassa valvontatapa. Valvontaa suorittavat asiantuntijat ja sitten on myös tilintarkastustuomioistuin. Kaikki näyttää siltä, että kyllä valvonta toimii. Tehdyn arvioinnin perusteella kaikki yksiköt toimivat hyvin korkealaatuisella tasolla, mutta tietenkään meidän ei pidä olla sinisilmäisiä. On selvää, että korruptiota ja petoksia on olemassa. Järjestelmää on parannettava ja kunhan tunnen tämän järjestelmän yksityiskohtaisemmin, niin tulen tekemään työtä asiantuntijoiden kanssa niin, että sitä tarvittaessa parannetaan. Tietenkin koska tahansa tämän tyyppisiä ongelmia voi ilmetä ja siksi tarvitaan poliittista tahtoa toimia täysin poliittisesti. Το πλαίσιο αυτής της επίδειξης πολιτικής και Aivan niin, tehän puhuitte poliittisesta tahdosta Niin puhuitte tästä asiasta ja olitte hyvin vakuuttuneita. vakuuttunut, kun puhut, pu, niin kuin olette hyvin vakuuttunut, kun puhutte näistä moraalikysymyksistä. Mikäli tällainen tilaisuus ja tapaus ilmenisi, niin kykenisittekö osoittamaan sormella sitä, joka olisi syyllinen? Brevi. Niin, onhan se selvää, että petos- ja korruptiotapauksessa emme voi milläkään antaa periksi. Ei voi olla niin, että Euroopan veronmaksajien rahat eivät mene sinne, minne ne kuuluvat, erityisesti kun kyseessä on humanitaarinen apu. Sehän on aivan pyhä asia. Sen tarkoituksena on pelastaa henkiä ja antaa lapsille ruokaa, mahdollistaa tulevaisuus sukupolville, joten emme todellakaan voi tässä hellittää tarvittaessa on korotettava ääntä, mikäli sitä tarvitaan. Minä sitoudun tähän. Kun tällainen tapaus, ja jos tällainen tapaus ilmenee, niin ohjelma on keskeytettävä ja on otettava mahdollisimman tiukat menettelyt käyttöön. Minulla on ollut tässä vasta vähän yli pari viikkoa aikaa tutustua tähän asiaan, mutta on totta, että tämä, tällaisia tapauksia on ollut ja asenne on ollut hyvin tiukka. Um, Kiitoksia. Seuraava kysymys. Rova Hautala, Vihreät. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiinnitimme varmasti kaikki huomiota teidän visioonne, kun sanoitte, että te haluatte olla kaikkein haavoittuvimpien ryhmien äh, ääni ja äh, antaa äänettömille äänen. Ja kysyisinkin siitä, että, että kun monesti erilaiset vähemmistöryhmät todella kärsivät eniten humanitaarisista kriiseistä, ajattelen vammaisia, ajattelen lapsia, Eh, luonnollisesti naiset ovat aivan erityisen haavoittava ryhmä, mutta he ovat usein enemmistössä. Ja haluaisinkin kysyä, että kuinka te käytännössä voisitte ottaa huomioon nämä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ryhmät, kuten vammaiset, lapset, naiset, ja, ja onko teillä ajatuksia siitä, että voitaisiinko esimerkiksi jonkin verran humanitaarista apua korvamerkitä näille haavoittuville ryhmille, jotta vammaisten hygieniaolot esimerkiksi leireillä olisivat inhimilliset ja, ja jotta naiset säästyisivät seksuaaliselta väkivallalta, joka on aivan valtava ongelma. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφε για την Kiitoksia. Juuri haavoittuvaisemmassa asemassa olevat ihmiset ansaitsevat erityishuomion. Juuri toimemme haavoittuvaisempien yhteydessä ovat tapa osoittaa meidän arvoasetelmamme, meidän arvomme. Jotkut ihmiset, jotkut ihmisryhmät tarvitsevat erityishuomiota, erityisapua esimerkiksi ihmiset, joilla on ongelmia liikkuvuuden kanssa, joilla on vaikea liikkua. Minä en ole asiantuntija tässä kysymyksessä, että voisin vastata täsmällisemmin. Minun pitäisi vielä syventyä tämän asian, mutta minun saamani tietoni mukaan ne tiedot ja indikaattorit, joita käytetään silloin, kun annetaan humanitaarista apua kansalaisjärjestön kautta esimerkiksi, pitävät sisällä indikaattorit, jotka liittyvät naisiin, lapsiin, su- sukupuolisen häirintään, sukupuolisen väkivaltaan, ja seikkoihin, jotka liittyvät äh, ihmisiin, joilla on erityistarpeita, vammaisiin. Ja mikäli mahdollista, tätä voidaan tietystikin laajentaakin näitä indikaattoreita eli käyttöä. Täten voitaisiin parantaa perus ihmisarvoa, joka liittyy humanitaarisena apuun, eli inhimillisyys, humanisuus täytyy konkreettisella tavalla ilmaista silloin, kun auteta näitä ihmisryhmiä. Meidän täytyy konkreettisesti voida mitata heille annettavaa apua tiettyjen indikaattoreiden avulla. Ja haluaisin vielä tätä ajatusta sillä tavalla, että nyt kun niin monet monet miljoonat ihmiset asuvat pakolaisleireillä ja elämä niillä pakolaisleireillä voi jatkua jopa 20 vuotta, voitte varmasti tutustua esimerkiksi Keniassa somalialaispakolaisleiriin, jossa ihmiset ovat asuneet 20 vuotta, eli siitä lähtien kun Somalian hallinto romahti ja menette varmasti myös Jordanian tai Libanoniin, niin menette ehkä Jordanian Saatarin pakolaisleirille, joka on kuin pieni kaupunki ja sitä johdetaan kuin pientä kaupunkia, niin Ehkä olisi mielenkiintoista kuulla, että voisitteko te tämän maailman ensimmäisen humanitaarisen konferenssin yhteydessä vaikka osallistua pohtimaan tällaista uudenlaista tapaa aktivoida ja, ja antaa toivoa ihmisille myös pakolaisleireillä, joilla he voivat asua hyvinkin pitkään. Jonkinlainen pakolaisleirisuunnitelma 2.0 olisi mielestäni tarpeen, niin olisiko tämä ajatus, jota te voisitte edistää? Όντως, όπως το περιγράφεται, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Kyllä. Tämä on hieno haaste. Tilanne on juuri niin kuin kuvasitte. Meidän täytyy keskustella tilanteesta syvällisesti ja löytää käytännön keinoja. Tartun näihin kysymyksiin. Kysymyksiä, joita olemme kestelleet jo vuosia. Jos ei, niin sukupolvet kärsivät, sukupolvet, sukupolvelta menee elämä ohitse leireillä. Ehkä kuusi miljoonaa ihmistä on joutunut kohtaamaan Keniassa, Etelä-Sudanissa, Kongossa konfliktien vaikutukset. Ja meillä on ongelmana aliravitsemus, mutta myöskin psykologisia vaikutuksia. Ja se, että näillä lapsilla ei ole mitään tulevaisuutta tarjolla, ei mitään näkymiä. he eivät pääse tästä noidan kehästä irti, siitä traumatista tilanteesta, jonka he kohtaavat. Näistä tilanteista pitää Istanbulissa keskustella, jotta löydämme yhteisen eurooppalaisen kannan. Corau for the EFD. Kiitoksia sitten herra Corau EFDD. Presidente, buonasera. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa komission jäsenehdokkaalle. Minä haluaisin sitten kysymyksen kriisin hallinnasta. Meksikon lahden öljy katastrofi, Fukushiman katastrofi ja muut osoittavat, että myös teknologisesti ja taloudellisesti edistykselliset maat voivat olla avuttomia, kun on monen sektorilla, sektorilla ulottuvia katastrofeja. Usein ne johtuvat epä, epäkestävistä energialähteistä. Euroopassa esimerkiksi öljyjalostamien ydinvoimalla on lähes kaikkialla. Se, mitä Fukushimissa tapahtui, sellaista voisi tapahtua täälläkin missä tahansa kauhean seurauksin. Kysymykseni kuuluu, jos kolmen kuukauden päästä tulisi luonnon katastrofi, joka olisi Fukushiman tai Meksikon lahden tapainen, uskotteko, että pystyisitte vastaamaan tilanteeseen ja jos näin on, niin kuinka? Kiitos, συνάδελφε, Ευχαριστώ για την ερώτηση που μας εισαγάγει. Ουσιαστικά... Hyvä kollega, suuret kiitokset tästä kysymyksestä. Siitä pääsemmekin juuri tähän toiseen ulottuvuuteen, toiseen osaan salkkua, niin nimittäin pelastuspalveluun. Fukushimassa, niin olet aivan oikeassa, Japani on mahtava maa ja joutui pyytämään apua. Eurooppa auttoi. Olemme todella oppineet paljon. näistä lukuisista katastrofeista. Meillä on pelastuspalvelun mekanismi olemassa, se pohjautuu ennaltaehkäisyyn ja ohjelmien valmisteluun, mutta meidän on tietenkin oltava valmiita. On totta, että tämän mekanismin ja jäsenvaltioiden välillä on, on suhde, joka on hyvässä tilanteessa. Minä olen, suhtaudun hyvin toiveikkaasti esimerkiksi Bosnian tilanteeseen. Siellähän oli hirvittäviä tulvia, mutta tulokset ja vastaukset olivat erittäin myönteisiä. Samoin uskon, että voisi käydä ydin katastrofissa. On toimittava paremmin ja ennakoitava. Tietenkin ennaltaehkäisy on parempi kuin hoito. Ennaltaehkäisyn alalla on tehtävä vielä paljon enemmän. Tätä varten meillä on myös pelastuspalvelumekanismi olemassa. Nella mia terra in Sicilia. Omassa maassani Sisiliassa on kolme hyvin riskialttista teollisuusaluetta, jossa on useat kertoja on varsia tilanteita. Miratson jalostamalla viime viikollakin oli vaarallinen tilanne. Sieltä tuli vaarallista, luultavasti vaarallista savua, jota eikä edelleen leviä. Pitkällä aikavälillä vaikutukset vasta näkyvät, kun pöly on laskeutunut ja vaikuttaa e-, ihmisen eläimiin. Pitäisikö tällaiset korkeariskisten teollisuuden hallinta siirtää pikemminkin, riskienhallinta siirtää e-, Euroopalle niin, että se ei olisi enää paikallista δεν έχω υπόψη μου λεπτομέρειες γύρω από το πρόβλημα στη Σικελία. No minun täytyy sanoa, että en tunne tätä Sisilian ongelmaa, tunnustan sen, mutta tiedän kyllä, kuinka tämä pelastuspalvelumekanismi toimii. Ja näin, mikäli jäsenvaltio pyytää apua, niin mekanismi aktivoituu. On selvää, että maa voi pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta. Näin on käynyt esimerkiksi metsäpalojen sattuessa Etelä-Euroopassa. Tämä on myös rajat ylittävä mekanismi. Se toimii Euroopan rajojen sisällä ja ulkopuolella. Mutta tietenkin tarvitaan valmiuksia niin, että apua voidaan antaa. Uskon, että tällä saralla on tehty paljon työtä. Meillä on olemassa tällainen katastrofikeskus. Eurooppalaisena olen ylpeä siitä, että voimme antaa välittömästi apua ja välttää traagiset seuraukset. Tämä koskee erityisesti jäsenvaltioita. Mutta todella toistan vielä, että en yksityiskohtaisesti tunne tätä Sisilian tapausta, mutta tutustun tähän ja sitten voimme varmasti puhua siitä. That completes the first round of... Kiitoksia. Nyt pääsimmekin valmiiksi ensimmäisen kysymyskierroksen ja nyt meillä on kysymykset vierailevilta valiokunnilta. Ensimmäinen puhuja on herra Preda ulkoasian valiokunnasta. Euh, Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvä komission Sen siksi onnittelen teitä nimityksestä. Tämä on erittäin tärkeä salkku, ei ainoastaan siksi, että EU on maailman suurin humanitaarisen avun tarjoaja, vaan siksi, että humanit- ihmiset pitävät humanitaarista apua yhtenä EUn merkittävistä toimista, ja olen vakuuttunut, että teillä on kaikki se, mitä vaaditaan tehtävän hyvän suorittamiseen. Ja haluaisin Afetin puolesta kysyä, miten aiotte työskennellä korkean edustajan kanssa, että humanitaarinen apu ei ajaudu syrjään kriisipolitiikasta ja ulkopolitiikasta maailmassa. Totta kai huo, ottaen huomioon äh, humanitaarisen avun neut- perusperiaatteet, neutraalisuuden, humanisuuden, puolueettomuuden. Ja tässä yhteydessä ottaisin esille Ukrainan tilanteen, jossa yhteisö on antanut paljon apua väestölle, joka sieltä paikaltaan. Toisaalta on erittäin vaikea päästä sota-alueelle. Ja paljon kiitoksia. Kiitos. Olette aivan oikeassa. Koordinointi ja yhteistyö projektitiimitasolla komission puheenjohtajan Junckerin määrittämällä tavalla tämän yhteistyön työn täytyy olla säännöllistä ja konkreettista. Ja siksi yhteistyö korkean edustajan kanssa on tärkeää, ja Rova Magherini korkean edustajan koordinoi sitä. Humanitaarisen toiminnan komissaarina seuraan Rova Gergiovan viitoittamaa tietä. Hän oli oikeassa. Meidän pitää painottaa tätä in but out. Me analysoimme tilannetta, keräämme kentältä tietoa sisälle ja sitten meidän täytyy ottaa projektitiimejä syvemmän työskentelyn parissa. Tiedämme, että poliittisia ratkaisuja tarvitaan. Kuten eräs japanilainen ajatteli sanoi, että humanitaarisiin ongelmiin ei ole humanitaarisia ratkaisuja, tarvitaan poliittisia ratkaisuja. Humanitaarinen apu tarjoaa apua. Meillä on tärkeä osuutemme projektitiimin kanssa, kun puhutaan politiikasta. Mutta tämän kanssa rinnakkain meidän täytyy noudattaa humanitaarisen avun neljää perusperiaatetta. Jos me emme niitä kunnioita, emme pääse auttamaan uhreja, avun tarvitsijoita. Joten kävi, miten kävi, olemme sekä sisällä että ulkopuolella. Kävi, miten kävi. Tuke ja puolustamme humanitaarisen avun arvoa. Kiitoksia, Sterva Gardini, ympäristö valiokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia. Halusin puhua tästä uudesta pelastuspalvelun mekanismista. Olen ollut asian esittelijä on, tämä par, parlamentti on hyvin tiiviisti pohtinut tätä kampa mekanismia, että meillä olisi hyvä, hyvät valmiudet. Nyt olemme täytäntöönpanon vaiheessa mekanismin osalta. Haluaisin kysyä teiltä, mihin toimiin aiotte ryhtyä, jotta voitaisiin taata tämän välineen täytäntöönpano tehokkaalla tavalla. Kuinka aiotte toimia ja varmistaa, että komissio toimii koordinoidusti pelastuspalveluviranomaisten välillä jäsenvaltioissa ja jäsenvaltioiden välillä. Erityisesti haluaisin kysyä tästä, tästä vapaaehtoisten työntekijöiden ryhmästä. Voisiko se olla lähtökohta tälle uuden mekanismin täytäntöönpanolle? Kiitoksia ja hyvää työtä. Arvon kollega, uskon, että te tunnette tämän asian hyvinkin syvällisesti. Kuulin sen teidän sanoistanne. Toteaisin vain, että olen hyvin pitkälti samaa mieltä teidän kanssanne enimmäkseen. Tämä pelastuspalvelun mekanismi jonka mainitsitte, on mekanismi, joka yhdistää jäsenvaltiot komissioon silloin, kun on kyse esimerkiksi luonnon katastrofeista. Se auttaa koordinoimaan tämän ERCC-koordinaatiokeskuksen avulla jäsenvaltioiden toimia. Se koordinoi jäsenvaltioiden avustustoimia muiden jäsenvaltioiden toimien kanssa. Ja sitten muutama sana Bosniasta. Tietystikin hyvin paljon parannuksia on saatu aikaan että parannuksia voitaisiin vielä tehdä vielä paljonkin. Esimerkiksi kun on kyse ennaltaehkäisystä, me voisimme tehdä valmiussuunnitelmia ja luoda jonkinlaisia puskureita, mikäli yhdessä maassa on meneillään ongelma, silloin kollektiivisesti voidaan mennä auttamaan tuota maata. Muut maat voivat tulla mukaan talkoisiin. Tämä saattaa olla hyvinkin tehokasta toimintaa. Ja jotakin rakenteellisiakin ohjelmia on olemassa sellaisia välineitä, joita voidaan käyttää. Niiden aktivoimiseksi tarvii, täytyy olla suunnitelma jo ennalta, kuinka nämä aktivoidaan esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijä kysymys. Meidän pitää laajentaa vapaaehtoisten käyttömahdollisuutta ja meidän pitäisi luoda enemmän mahdollisuuksia ryhtyä tämän tyyppisiin toimiin. Erittäin konkreettinen rooli koko tässä menettelyssä peruspalvelun, meka, peruspalvelun mekanismin yhteydessä on juuri vapaaehtoistyö. Tätä voidaan käyttää rajat ylittävään apuun. Norja ja Islanti ovat tässä mukana, niin ikään Montenegro ja entinen Jugoslavien tasavalta Makedonia on pyytänyt päästä mukaan tähän yhteistyöhön. Kiitoksia. Nyt menen poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäinen puhuja on herra Ponga, hän on varapuheenjohtaja. Hän istuu täällä teidän takananne vieressäni. Herra komissaari, riskien vähentämis- ja hallitsemiskeinot ovat välttämättömiä sotien ja konfliktisten vaikutusten vähentämisessä kuin myös luonnonkatastrofien, jonka määrä vain kasvaa. Minkälaista strategiaa te olette laatimassa parantaakseen kriisin sietokykyä ja vääntääksenne paikallisten yhteisöjen alttiutta kriiseihin? Ovatko ne osana myöskin kehitysyhteistyöpolitiikkaa? Hyvä kollega, mainitsitte jo perus sanan. Kaikessa politiikassa, jossa riskejä vähennämme, jossa pyrimme parantamaan kriisin sitä kykyä, me tarvitsemme kehitystä, kehitysyhteistyötä ja yhteistyötä Nimitsen kanssa. ja humanitaarisen toiminnan ja se auttaa. ja Sitten meillä pitäisi olla kehitysapua. Tämä apu, toipuminen, kehittyminen. Nämä kolme piirrettä täytyy saada yhdistymään mitä paremmin. Ne yhdistyvät, sitä paremmat ovat tulokset. Tämä pätee erityisesti paikallistasoon, yhteisötasoon. Meillä on Sahelissa hyvä esimerkki tästä. Meidän pitäisi käyttää näitä läksyjä, jotta voimme lisätä näitä käytänteitä. Tämä Share-ohjelma on saavuttanut samanlaisia tuloksia. Meidän pitää kehittää strategiaa edelleen olla yhteistyössä paikallisen tason kentän ihmisten kanssa. Kansalaisjärjestöt voivat ottaa meitä paikan päällä. Heidän pitäisi työskennellä yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, jota rahoitamme, ja luodaan vaadittavat infrastruktuurit kestokyvyn parantamiseksi. Our next speaker is Mr. Garros. Kiitoksia seuraavana kerran Salom, SND-ryhmä. Hyvä, Stilianides. Kaksi kysymystä yhdessä. Ensinnäkin tässä salkussa mukana on myös kriisin hallinta. Suuren osan nykyisistä kriisistä johtuvat suuresta väestön liikehdinnistä, siirtolaisliikkeistä, pakolaisliikkeistä ja useat näistä tapahtuvat Euroopan unionin rajoilla. kri- humanitaarisissa kriiseissä on nyt äh, nämä asiat annettu siirtolaisuuskomissaarin hoidettavaksi. Sanoitte alustuksessa, että pitää ennaltaehkäistä ja on toimittava tänään eikä huomenna. Ja että on toimittava niin, että, uno, että unohdetaan se, että, että Eurooppa toimii liian vähän ja liian myöhään – ja tässä mielessä pyritte toimimaan yhdessä edeltäjänne kanssa, joka vastaa nyt budjettista, niin että saataisiin kunnollisempia vastauksia kuin 50 miljoonaa Syyrian kaltaista kriisiä varten, joka koskettaa kuitenkin miljoonia pakolaisia. Kiitoksia kollega. Olette aivan oikeassa. Humanitaariset kriisit Euroopan ympärillä ovat jo kestämättömällä tasolla. On pakolaisia, jotka todella virtaavat kohta Eurooppaan. Me emme voi tätä ohittaa. Tiedämme, mitä Syyriassa tapahtuu. Turkissa kolmessa päivässä 38 henkilöä ylitti rajan. Tämä on valtava luku. Tilannetta ei voida aliarvioida. on ole, meillä on olemassa siirtolaisuudesta vastaava komission jäsen. Tästä syystä juuri e, Juncker on hänet nimittänyt ja uskon, että hän oli oikeassa. Tietenkin tulen tekemään yhteistyötä herra Avramopoulosin kanssa näissä tiimeissä, hanketiimeissä, joissa suunnitellaan toimintaa eri olosuhteissa. Ja jos annatte minulle luottamuksenne, aivan ensi töikseni tulen tarkastelemaan sitä, kuinka voidaan käsitellä ihmisten ongelmia kentällä ja välttää se, että, että lapset eivät pääsisi kouluun, että he saavat edelleen ruokaa ja juomavettä ja että viemärit toimivat ja taloissa on viemärit. Olisi pyrittävä siihen, että nämä siirtolaiset virrat mahdollisuuksien mukaan eivät olisi niin runsaita. Pyrimme säilyttämään riippumattomuuden, koska ei voi olla niin, että humanitaarinen apu olisi poliittinen väline. Näin se menettää mielensä ja merkityksensä ja vain riippumattomana voimme toimia sillä tavalla, josta te puhuitte. Thank you. Mr. Luke for the... E- Kiitoksia sitten herra Luke, ECR-ryhmä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka liittyy niihin uhkauksiin, joiden kohteena humanitaarisen avun tekijät ovat. Itse viittasitte joihinkin tapauksiin. Ihmisiä on murhattu, teloitettu, Ihmiset, heitä on syytetty siitä, että he tekevät ihmisille pahaa. Terroristijärjestöt ovat ryhtyneet julmuuksiin, järkyttäviin julmuuksiin humanitaarisenkin avun antajia kohtaan He ovat useinkin uhattuina työssään. Oletteko te periaatteessa valmis antamaan sotilaallista suojaa humanitaarisen työn tekijöille? Oletteko valmis vaatimaan tällaista? Mikäli kyllä, niin milloin näin työtä tekemään, vai katsotteko, että humanitaarisen avun antajien sotilainen suojelu on asia, jonka torjutte täysin? Arvon kollega, nyt kun minulla on tilaisuus muistuttaa mieliin erään seikan, humanitaarisen avun antajien rankat kohtelut minä tuomitsen jyrkästi kaikki rikokset, jotka koskaan tehdään humanitaarisen avun antajia kohtaan. Sen perusteella, mitä olen kuullut, turva, turvallisuusselvityksiä kyllä tehdään. Taustata selvitetään. Lisäksi on erityisiä kansalaisjärjestöjä, joita Euroopan unioni rahoittaa kansalaisjärjestöjä, jotka kouluttavat humanitaarisen työn tekijöitä. Kyse on useinkin idealisteista, joita täytyy sitten kouluttaa sen suhteen, kuinka he voivat välttyä vaaratilanteita, vaaratilanteilta työssään. Oli miten oli. Paikan päällä ruonjuuritasolla tilanne on kuitenkin toinen. Meidän täytyy todellakin keskustella näistä turvallisuusuhista – ja meidän täytyy pyrkiä parantamaan näiden työntekijöiden turvallisuustilannetta, koska tilanteet saattavat myöskin muuttua. Mitä tulee sotilaalliseen suojaan, jota heille voitaisiin tarjota, puhun nyt täysin avoimesti, salamatta mitään. Minulla on tiettyjä varauksia tämän ajatuksen suhteen, että sotilaista suojelua otettaisiin käyttöön. Tämän pitäisi olla viimeinen vaihtoehto mikäli muut eivät, vaihtoehdot eivät toimi. Tämä pitäisi olla vihon viimeinen vaihtoehto, jotta voidaan varmistaa humanitaarisen avun perille meneminen, koska muuten meidän uskottavuutemme tulee kärsimään. Ja tulemme menettämään neutraalin ja riippumattoman asemamme, aseman, joka humanitaarisen avun antajilla on. Täytyy tehdä selväksi, että kaikki sotellinen läsnäolo tai mikään sotilaiden läsnäolo ei saa millään tavalla vaikuttaa humanitaariseen apuun, koska muutoin koko toiminta saatetaan ottaa joidenkin toimijoiden pelinappulaksi. Me emme sitten välttämättä voi pitää kiinni uskottavuudesta, me emmekä voi tehdä sitä työtä, jota varten sinne kentälle mennään. Sitten Michel Alde. Kyllä, komissaan ehdokkaassa sen. Se, mitä kuulin teidän suunnaltanne, rahoittaa minua koska teidän tehtävänne jatkuvuus. Tässä astutte sellaisen henkilön saappaisin, joka on tehnyt erinomaista työtä. Pidän teidän omistautumisestanne ja myöskin teidän intohimoistanne. Ja monet toimijat ottavat osaa humanitaarisen apuun. Mutta näiden monien toimijoiden huono koordinaatio voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia. Muistaa, mitä tapahtui esimerkiksi kriisissä 2010. Se oli silmiinpistävä esimerkki huonosta koordinaatiosta. Joten halusin vähän palata tähän strategiaan ja menettelyyn, joka halutaan luoda, jolla koordinaattorit ei ainoastaan eurooppalaisia ja komissiota avunantajana, vaan nämä tahot ja muut globaalit toimijat. Tämä oli ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys oli aihe, johon ei ole vielä tartuttu. Miten te suhtaudutte EUn näkyvyydestä tai näkyvyyden puutteesta humanitaarisesta toiminnasta? Olen, olin humanitaarisen avun komissaaria aina kentällä. Pikku lin teltoissa ja muissakin lukee aina USAID. Mikä tahansa naurettavan pienikin avustaja oli tosi näkyvä. Mutta ne toimet, joita me rahoitimme, eivät suhtautuvat vasten hankokaisesti EUn läsnäolon ilmaisemisen. Jotta ihmiset olisivat antelijoita, täytyy tehdä selväksi myös, että tehdä täytyy nähdä, mitä me tekevät. Ja sitten pikkasen mollissa lopettelisin. Tämä liittyy äh, lähestymiseen liittyen sotilaalliseen puuttumiseen. Meillä täytyisi olla vähän nyansoitumpi lähestymistapa. Jossain tapauksessa äh, uhrien luo ei pääse ilman sotilaallista suojaa. Kiitos. Se, mitä te sanoitte, sillä on erityistä painoa, koska teillä on valtavasti kokemusta tästä asiasta näistä asioista. Saamieni tietojen mukaan, mitä haitiin tulee, siihen liittyy vakavia koordinointipulmia. Minkä vuoksi me päätimme uudistaa humanitaarista apua. Loimme agendan jolla pyrimme välttämään haitin kokemusten toistumista. Ei ollut koordinaatiota, ei ollut johtajuutta. Kohtasimme tilanteen, jossa meidän toimemme eivät ole niin tehokkaita. Haiti oli tietysti erittäin vakava kriisi. Kaikki mitä voi kuvitella tapahtui. Koleraa ja pyörämyrskyjä ja uskon, että YK on uudistusagenda. On jotain, jota EU pitäisi osaltaan edistää. Jotta voisimme keskustella johtajuudesta, tilivelvollisuudesta, vastuullisuudesta ja koordinaatiosta yhtä aikaa. Olet oikeassa. Haitin tapauksenne koskaan pitäisi uusiutua. Ja voimme ottaa tässä. Ja Rova Valeri Emersin kanssa minulla oli keskustelu, tunnen hänet oikein hyvin. Sanoin, että näihin asioihin pitää puuttua Puhun tästä sotilassuojasta seuraavan kysymyksen yhteydessä, se aika loppui tähän. Lopussa vielä viisi minuuttia. Voitte vielä palata joihinkin asioihin, jotka jäivät vastaamatta. Seuraavana Sanchez Caldente GUE-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä jäsenehdokas, aivan kuten sanoit aikaisemmin, konfliktitilanteessa ja sosiaalisessa hätätapauksissa haavoittuvimpia ovat naiset ja lapset he joutuvat väkivallan ja väärinkäytösten ja seksuaalisen väärinkäytön maalitauluiksi sanoitte, että tämä on yksi teidän prioriteetteistanne, mutta haluaisin puhua tämän tilanteen konkreettista seurauksista. Haluaisin tietää, kuinka aiotte käsitellä seksuaaliterveys ja lisääntymisterveys oikeuskysymyksiä selkausalueilla. Onko, jos tämä on teidän prioriteettinne, onko teillä jotakin valmiina vai onko niin, että niin kuin aina ennenkin naiset joutuvat synnyttämään raiskauksista syntyvät lapset? Έχετε δίκιο ότι το θέμα... Olette oikeassa. Seksuaalinen väkivalta on ilmiö, joka näkyy kaikissa kriiseissä. Tämä on prioriteettiasia. Tämä näkyy Syyriassa, Irakissa, Afrikassa, Kongossa esimerkiksi. Valitettavasti ilmiö on saavuttanut valtavat mittasuhteet. Kyseessä on todella vakava ongelma, joka on selkeä sanaisesti tuomittava. Minulla on ilmoitettu, että on olemassa erityisiä protokolloja, joiden avulla tämän tyyppisiä tilanteita voidaan käsitellä. On selvää, että on annettava terveydenhuollollista ja psykologista tukea välittömästi ja on myös annettava tietoa tilanteesta, jossa nämä uhrit ovat. Henkilökohtaisesti lääkärinä kannattaisin aborttia tällaisessa tilanteessa, koska mielestäni naisilla pitää olla se oikeus. Mutta samalla naisille on annettava kaikki tarvittava tieto niin, että kyseessä olisi hänen oma päätöksensä, joka perustuu maan lainsäädäntöön ja että hänellä olisi kaikki tarvittava tieto käytössään, mutta valinta kuuluu naiselle itselleen. Minulle näin kunnioitetaan naista. Tämä on aivan perusasia. Mielestäni tämä on moraalikysymys. Meidän on, tällaista naista on tuettava niin, että nainen voi itse tehdä päätöksen. Seksuaalista vai väkivallasta, joka kohdistuu lapsiin, näissä tilanteissa on toimittava tehokkaammin. Erityisesti tarvitaan psykologista tukea seuraukset näille lapsille ovat niin rankkoja, että he tarvitsevat psykologista tukea ja ehkä jopa sisäänottoa klinikoille niin, että lapset pääsevät näistä kokemuksista yli. And thank you, Madam Hei. Kiitoksia sitten Heibuch Vihreät. Äh, kriisin jeder Art. Kaiken tyyppiset kriisit johtavat usein myöskin nälän hätään. Elintarvikeapu on lyhyellä välillä tarpeellista, mutta pidemmällä aikalla välillä täytyy kohentaa alueesta taloutta, jotta paikan päällä voidaan kasvattaa ruokaa kohtuuhintaan. Mihin toimiin te haluaisitte ryhtyä, jotta näillä yhteydessä pitkällä aikavälillä maataloutta kehitetään paikan päällä ja että samalla varmistetaan demokraattia? se, että omistusoikeudet niin, että ihmiset voivat itse päättää omista asioistaan ja ruoan tuotannosta. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Kun annetaan elintarvikeapua, saattaa olla, että luomme ongelmia paikalliseen elintarviketuotantoon. Paikallinen elintarviketuotanto kärsii. Joten nyt Saharin alueella toteuttava Agir-hanke pyrkii juuri tähän ongelman puoleen puuttumaan. Siellä käytetään innovatiivisia menetelmiä hyväksi. Siellä on tällainen cash voucher-järjestelmä käytössä. Tässä noudatetaan tätä katastrofin sietokyvyn kasvattamisen logiikka. Sillä autetaan näiden käteisvoucherien avulla paikallistuotantoa. Emme anna elintarvikeapua tavaramuodossa. Toinen esimerkki liittyy Nigerian ja myöskin Chad voidaan mainita tässä yhteydessä. Tämä kaikki noudattaa Agir-ohjelman logiikkaa, jota on harjoitettu Sahelissa. Me haluamme varmistaa paikallisen elintarviketuotannon ennen muuta. Ruoan tuotanto on kokonaisvaltainen prosessi ja mikäli se keskeytetään, sitä on vaikea uudelleen aloittaa. Se on vaikea uudelleen saada käyntiin. Käteisen ja vouchereiden avulla, tai avulla olemme onnistuneet parantamaan tilannetta Tämä ei tietystikään auta ratkaisemaan kaikkia ongelmia, mutta tämä on yksi toimenpide, joka voi auttaa vakauttamaan paikallista tuotannon ja pystyy auttamaan paikallisia viljelijöitä tuottamaan ruokaa. Tarkoituksena on antaa hätäapua, auttaa elpymään ja tekemään rakennemuutoksia. Tämä on kokonaisvaltainen prosessi, jota ei pidä sirpaloida käteisen ja vouchereiden antaminen on auttanut ja tätä samaa esimerkkiä täytyy jatkossakin noudattaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unioni historiallisesti aina annantanut humanitaarista tukea kansallisten ja jäsenvaltioiden kustannuksella usein kuitenkin valittavat, että he eivät tiedä kuinka varat käytetään, mihin ne päätyvät sotatilanteessa jotka usein ovat Euroopan unionin jäsen, jäsenvaltioiden aiheuttavia, on myös poliittisia kriisiä ja ilmastonmuutoksesta johtuvia tapahtumia, joissa tietenkin mm, tarpeet, tarpeet lisääntyvät. Toistaiseksi ei ole keskusta, joka kertoisi veronmaksajille, millä tavalla apua toimitetaan ja, ja jonka avulla voitaisiin valvoa toimintaa ja tuloksia. Avoimuus on Euroopan unionin perusperiaate, jos teistä tulee uusi komission jäsen. Aiotteko sitoutua tukien avoimuuteen? Tuleeko uusia toimia, joilla voidaan valvoa humanitaarisen avun tukea niin, että kansalaiset tietäisivät, miten heidän varojaan käytetään ja millaisiin konkreettisiin tuloksiin niillä päästään? Αγαπητέ συνάδελφε, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη διάθεση των κονδυλίων. Minulle on kyllä viestitetty, että varojen käyttöön sovelletaan täyttä avoimuutta. Sanoin tämän jo herra Chrysobonosillekin. Kyllä on totta, että ongelmia on ollut, mutta tietojeni mukaan ohjelmia on keskeytetty, kun petoksia tai korruptiota ilmeni. Tällaiset valvontamekanismit ovat kolmetasoisia, ne ovat tyydyttäviä. on selvää, että kaikkea voidaan aina parantaa. Mutta kyllä nämä mekanismit toimivat. Meillä on avoimuutta varojen käytössä ja eteenpäin on mentävä tämän järjestelmän kanssa. Jotkut ovat sitä mieltä, että ekopääosastolla olisi näitä varoja ja riittävä avoimuus. Tästä ovat puhuneet vaikutusvaltaiset tahot. mekanismit eivät tietenkään ole täydellisiä, haluan tämän vielä toistaa, mutta kyllä ne pitkälti ovat tehokkaita. Jos seuraavissa arvioinneissa, joita ollaan tekemässä ja jotka asiantuntijat laativat, ilmenee huolenaiheita tai merkkejä siitä, että järjestelmä olisi parannettava, niin niin tehdään. Ja menettelyjä parannetaan niin, että veronmaksajien rahat eivät valu hukkaan. Tämän ei pidä teitä huolestuttaa. Kyllä budjetti on erittäin tärkeä asia, erityisesti kriisin aikana. Minä tulen maasta, jossa kriisiä koetaan hyvin rankasti, joten emme todellakaan voi salli, että yhtäänkään julkista senttiä hukataan. Mr. Alio. Kiitoksia sitten Alio sitoutumatta. Monsieur le commissaire. Herra komissaari, kollegat, sodat, kriisit, katastrofit, ilmastonmuutos, globaalit epidemiat. Me olemme vähän tässä politiikassa jonkunlaisia palomiehiä Mutta me joudumme kuitenkin kantamaan joukosta ilmiötä tai katastrofeja. Ajattelen 3000 niin, eh, Euroopan pyrkiä, jotka ovat kuolleet Välimerellä. Se on harjoitetun politiikan seurausta. Eh, puhun lännestä eh, laissa mielessä, ja Eurooppa seuraa huonoa amerikkalaista politiikkaa erityisesti. Ja monissa maissa näemme on hallituksia, jotka ovat korruptoituneita ja jotka kuitenkin hyötyvät Euroopan löysästä otteesta. Ja kysymykseni on, tulemmeko me jatkamaan maailman parhaita suhteita sellaisten maiden kanssa, jotka eivät noudata kansainvälistä oikeutta, mutta pistävät meidät sitten maksamaan politiikkansa seurauksia tai jotka ovat kunnioita sitoutumista ja velvoitteitaan kansalaisille. Ja puhun silloin siitä rahasta, mitä olemme antaneet kehitysapuna. Ja tärkeä kysymys, minkälaisia keinoja teillä on kom- komissaarina valvoaksenne. Toimimme tuloksellisuutta kentällä ja erityisesti niissä vakavissa kriiseissä, kuten Lähi-idässä. Lähi-idässä. Hyvä kollega, haluan vastata avoimesti. En voi sanoa, että olen samaa mieltä usein kanssa, jota sanoit. Ja paras olla vilpitön, kun on yhteistyössä ja suorapuheinen. Humanitaarinen toiminta. Meidän pitäisi käyttää kaikkia keinoja kunnioittaaksemme sen neljä periaatteita perusperiaatetta voidaksemme auttaa oreja. Meidän pitää tehdä riippumatta poliittisesta soveliaisuudesta tai tarkoitushakuisuudesta. Minkä vuoksi? olen määritellyt peruslähestymistapani Rauva Gergievan työn jatkamiseksi. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen, kattava lähestymistapa. Meidän pitää olla mukana sisällä, mutta turvataksemme humanitaarisen toiminnan mahdollisuudet meidän pitää myös olla ulkopuolisia. Tämä on erittäin tärkeää. Joten toistan. Meidän täytyy taata. Neutraalisuus, humanisuus, riippumattomuus. Tämä mahdollistaa sen, että saamme pääsyn uhrien luo. Osa, tämä osaa projektiimiin, kuten puheenjohtaja Juncker asiat on määritellyt, mutta haluamme taata humanitaarisen toiminnan mahdollisuudet. Tämä on aksiomaattinen lähtökohta humanitaarisessa toiminnassa, jossa me sitä pidä kiinni, meillä ei ole olemassa olon oikeutustakaan. E euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Näinä päivinä on puhuttu paljon Syyriasta ja pakolaiskriisistä. Viimeisten kolmen vuoden aikana kapina on muuttunut todelliseksi sisällissodaksi ja yli 9 miljoonaa syyrialaista on joutunut lähtemään kotoaan. Tämä on suurin, maailman suurin humanitaarinen kriisi naapurimassa niin sanotun islamilaisen valtion terroristit ovat pakottaneet kristittyjä ja muiden, muiden uskonnollisten vähemmistöjen ja etnisten vähemmistöjen jäseniä pakenemaan Kurdistanin. Hyvä komission jäsen, oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden humanitaarinen apu on riittävää määrällisesti ja tehokkuudeltaan, jotta voitaisiin auttaa Syyrian ja Irakin pakolaisia ja että, että he selviäisivät tulevasta talvesta. Kiitoksia. Έχετε απόλυτο δίκιο στην περιγραφή της κατάστασης. Olette aivan oikeassa, kun kuvailette tätä tilannetta. Tilanne on hyvin monimutkainen. On totta, että komission jäsen Georgieva vieraili Kurdistanissa tutustuakseen tähän tilanteeseen, jossa nämä eri vähemmistöt ovat. ISIS είναι, όπως την έχουμε oli, όλοι Valitettavasti islamilainen, niin sanottu islamilainen valtio toimii niin kuin toimii. Me kaikki olemme nähneet mediasta, mitä tapahtuu. Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin. Tiedämme, että talvi on hyvin rankka vuoden aika Kurdistanissa. Tarvitsemme konkreettisen ohjelman, jonka kautta voimme organisoida tilanteen ja auttaa pakolaisia talven aikana. Teemme yhteistyötä YK-järjestöjen kanssa niin, että meillä olisi ohjelma, jolla voidaan taata näiden henkilöiden selviytyminen ja heidän lastensa ja muiden haavoittavien ryhmien selviytyminen. Euroopan unionilla on jo olemassa tätä varten toimisto Villissä. Siellä seurataan tilannetta kentällä ja kerätään tietoa ja näin ollen meillä on luotettavaa tietoa. Myös pelastuspalvelumekanismi on aktivoitu. En nyt tarkoita sanoa, että päästään tätä kautta haluttuihin tuloksiin, mutta ainakin voidaan rajoittaa vaikutuksia. Tarvitaan vielä lisää koordinaatiota ja yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden välillä, jotta voitaisiin taata näiden uskonnollisten ja muiden vähemmistöjen selviytyminen. On myös taattava, että nämä henkilöt selviävät tallesta. Thank you, Mr. Funzulli. Kiitoksia, Funzulli, SND. <clears throat> Thank you very much. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa komissaari ehdokas uh, Stiljanides, kuten todennäköisesti jo mainitsitte, Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden rooli on erittäin tärkeä humanitaarisen avun ja kriisinhallinnan saralla erityisestikin. Ja etenkin sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan. Tämä vahvistui entisestäänkin. Kun humanitaarinen apu mainitaan Euroopan unionin politiikkana, erisenä politiikkana, niin humanitaarinen apu ja kehitysyhteistyö omavat erilaiset tavoitteet, periaatteet ja toimintatavat. Hätäavun jälkeen yleensä tarvitaan pidempiaikaista sitoumusta ja apua. Kuinka siirtomakauden koordinointi voi onnistua silloin, kun siirrytään humanitaarista avusta pidemmän aikavälin kestävään kehitykseen. Kuinka tämä saadaan hoitumaan ja kuinka hätäapu, kuntoutus ja jatkotoimet, jotka perustuvat humanitaariseen konsensukseen – joidenkin vuosien takaan. Kuinka tämä saadaan toteutumaan käytännössä? Kuinka te komissaari, joka vastaa humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta, voitte tehdä yhteistyötä komissaarin kanssa, joka vastaa kehitysyhteistyöstä ja myöskin toisaalta korkean edustajan kanssa niin, että politiikka voidaan koordinoida niin, että ei synny mitään aukkoja tähän tärkeään kokonaisvaltaiseen prosessiin. Αγαπητέ Alfe, arvon kollega. Seikka, jonka te otitte esiin, todellakin sivua kahta perustoimintalinjaa, jotka liittyvät katastrofin sietokyvyn kasvattamiseen. Tämä liittyy kehitysyhteistyöpolitiikan ja hätäavun rinnakkaisuuteen te viittasitte yhteistyöhön komissaarien kanssa, joka vastaa kehitysavusta ja toisaalta korkean edustajan kanssa tehtävän yhteistyöhön. Olette aivan oikeassa. Hätäapu, elvyttäminen ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Mikäli humanitaarisen apuun ei ryhdytä, jonka avulla pystytään luomaan pohjaa kehitysyhteistyölle, ei myöskään kehitysyhteistyö onnistu. Tuon tekemään yhteistyötä kollegani Mimiljan kanssa tässä suhteessa. Minä mainitsin jo aiemmin, että meillä on erittäin hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Agir-hanke Sahelissa, jota on ottanut ottaa muualla, muuallakin Afrikassa. Tämä tyyppinen toiminta on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. Minä uskon, että parantamisen varaa kyllä vielä on. Me täytyy jatkuvasti arvioida toimiamme ja niiden vaikuttavuutta. Ja myöskin vastuu- ja tilivelvollisuusväline täytyy olla käytössä. Tämäkin avulla me pystymme parantamaan toimiamme, joten Ensinnäkin pitää arvioida riskit, sitten riskit pitää hoitaa, käsitellä ja sitten tämän jälkeen kehittää katastrofi sietokykyä ja sitten myöskin muistaa mittakaava eduton, niinkin täytyy pyrkiä. Minä pidän kiinni siitä logiikasta, että ennaltaehkäisy on aina parempi kuin jälkien hoitaminen. Yksi euro, joka käytetään ennaltaehkäisyyn, vastaa seitsemää euroa, jotka sitten pitää käyttää katastrofin jälkihoitoon. Tässä on kyseessä seitsemän suhde yhteen. Tässä on merkittäviä rahansäästömahdollisuuksia myöskin kyseessä. Sitten Karski ECR. Szanowny panie Stylianides, panie komisarzu. E, już zadeklarował pan... Herra... Herra... Herra Stylianidis olette sanoneet, että te ette aio käyttää sotilastoimia. humanitaarisen avun tarjoamisen varmistamiseksi. Tämä myönteistä. Mutta monet kansainväliset äh, järjestöt hyödyntävät sotilas tai puolisotilaallisia apukeinoja, koska niiden toiminta on joskus vaikea verrata ihan varsinaiseen sotilastoimintaan. Ajatteko te käyttää tämän tyyppisiä muita sotilaallisia palveluita? Σας κάνω μια διευκρίνηση γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο. Selkeyttäisipä jotain. Tämä on erittäin arka asia, ehdottomasti. Ja tähän asti se kokemukset voittavat, voivat auttaa meitä ymmärtämään asioita. Olemme aina välttäneet sotilaallista apua humanitaarista avusta, koska se merkitsee neutraalisuuden ja puolueettomuuden menettämistä. Mutta on muutama tapaus. jossa humanitaarisessa toiminnassa on käytetty sotilaallista apua. Ja näin on pelastettu, pahdistettu toimet. Meidän oli pakko hyväksyä tämä henkien pelastamiseksi. Somaliassa tapahtuu vähän samanlaista. Mutta meillä on myös kielteinen esimerkki Afganistan. Siellä sotilaallisen ja humanitaarisen toimien välillä syntyi rajan sumenemista, mikä vaikeutti humanitaarisen avun perille saamisen, saamista. Joita täytyy olla hyvin, hyvin varovaisia. Nyt päätökset pitäisi tehdä kentällä valitsevan tilanteen mukaan. Me olemme poliitikkoja, meillä on arvomme, mutta joskus me kohtaamme vaikeita dilemmoita. Meidän täytyy löytää ratkaisut, jotka takaavat humanitaarisen toiminnan uskottavuuden, mutta jos sotilaallisia toimia vaaditaan henkien pelastamiseen, niin silloin Oslon periaatteiden pohjalta so- sotilaista apua voi käyttää viimekätisenä keinona, vain silloin. Kiitoksia sitten Pagazzara Tundua Alda. Eh, bienvenido a nuestra comisión. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja, tervetuloa tähän valiokuntaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä intohimosta ja noista muistosta toivon, että saatte toteutettua nämä asiat, jotka joskus tuntuvat mahdottomilta. Haluaisin puhua teille asiasta, joka huolestutti minua myös Mimitsan puheenvuorossa vuonna 2013 todettiin, että äh, humanitaarisen avu, humanitaarisen avustustyöntekijöitä kuoli enemmän kuin koskaan. Tilanne on yhä vaarallisempi ja terroristi-iskuja on enemmän. Yhteistyötä, äh, yhteistyössä olevat henkilöt ovat yhä suuremmassa vaarassa. Mimitsa sanoi, että turvallisuuden turvaaminen tulee olemaan tärkeä prioriteetti ja kansalaisjärjestöille annetaan myös valmiuksia toimia riskitilanteissa. Haluaisin, että puhuisitte näistä EUn turvallisuus ohjeista, mihin toimiin ryhtyisitte, jotta voisitte suojella humanitaaristen avustustyöntekijöiden turvallisuutta ja uskotteko, että tarvitaan Euroopan laajuisia säännöksiä tähän? Εκτιμώ πολύ, κυρία συνάδελφε, Αυτή... Niin, kyllä vain. Olen aivan yhtä mieltä näistä huolista. Tästä syystä esityksessäni osoitinkin kunnioitusta tälle brittiavustustyöntekijälle, joka menetti henkensä. Mutta haluan puhua suoraan. Minulle on kerrottu tällaista turvallisuusprotokollasta ja koulutuksesta, jota humanitaarisille työntekijöille annetaan. Kansalaisjärjestöt tarjoavat tällaista koulutusta, mutta minulla ei ole tietoa muista näihin, näiden henkilöiden turvallisuuteen liittyvistä seikoista. Jos antaisin teille nyt vastauksen, niin se ei olisi varmaankaan kovin järkevää omalta osaltani, koska minulla ei ole täysiä tietoja tästä asiasta, mutta sekä minä että Mimi, herra Mimitsa tulemme tekemään hyvää työtä tässä. Meidän on pyydettävä apua yksiköiltä, jotka tuntevat tämän asian ja varmasti tiedämme teknistä tukea. Aikaisemmin kollega täällä puhui vastaavanlaisista asioista, puoli sotilaisten joukosta ja muista. Meidän on vähennettävä tällaisia ilmiöitä, mutta on toinen asia, joka on toivoa herättävä. Kyseessä on eurooppalainen vapaaehtoistyöntekijöiden aloite. Minusta tämä voisi olla ratkaisu. Jos nämä vapaaehtoistyöntekijät, ja toivon, että tämä ohjelma toteutuu pian, jos nämä todella erikoistuisivat, jotkut heistä voisivat erikoistua näihin aiheisiin ja voisivat sitten antaa arvokasta apua kansalaisjärjestöille, jotka työskentelevät näillä aloilla. Nämä ovat ajatuksia, joita nyt pien, aika ohuiden tietojen perusteella voin antaa teille, mutta minun on perehdyttävä tähän perusteellisemmin. Κύριε Προτινόμενε Επίτροπε, άκουσα ιδιαίτερη ικανοποίηση τη θαραλέα πραγματικά υπόθεση. Arvoisa komissaari ehdokas, Olin erittäin vaikuttunut teidän rohkeista sanoistanne. Te totesitte, että mikäli parlamentti vahvistaa teidän valintanne, te tulette henkilökohtaisesti vierailemaan Afrikassa Ebola-alueella ja menette paikan päälle arvioimaan paikalla valitsevaa tilannetta. Komissiolla on oma strateginen roolinsa. Joskus komission täytyy olla etunenässä toimimassa silloin, kun on kyse humanitaarisesta kriisistä. Voitteko vahvistaa sen, että se mitä te sanoitte aiemmin paikan päälle menemisestä pätee myöskin kaikkiin muihin vakaviin humanitaarisiin kriiseihin teidän koko toimikautenne aikana? Arvon kollega, kuten todettua, kuten sanottua, minä sanon mitä minä tarkoitan ja minä tarkoitan mitä minä sanon. Joten olen nyt tehnyt lupauksen, sitoumuksen ja aion pitää siitä kiinni. Annoin tämän sitoumuksen teidän valiokuntanne edessä ja minä tulen sitä aina kunnioittamaan, sillä mikäli en sitä kunnioita, sitten en poliitikkona ole uskottava. Kyllä, ensimmäinen matkani tulee suuntautumaan alueelle, jolla riehuu Ebola parhaillaan. Haluan mennä paikan päälle katsomaan, mikä tilanne on, ja haluan myöskin lähettää viestin, viedä mukanani viestin tulle alueelle. Mitä tulee terveydenhoitohenkilökunnan lisäämiseen paikan päälle, on äärimmäisen tärkeää lähettää juuri tällainen viesti. Minulle on kerrottu, että yhdistyskuningaskunta on jo perustanut sairaaloita, joita on yhteyttä Kyproksen ulkoministeriin pyytääkseen kyproslaisia lääkäreitä paikan päälle avustustöihin. Tulen henkilökohtaisesti humanitaarisesta avusta vastaavana komissaarina lähettämään viestin kyproslaisille kollegoilleni, lääkärikollegoilleni, että heidän täytyy lähteä paikan päälle auttamaan ihmisiä. Tämä on yksi esimerkki tavastani toimia joten asiaan liittyy myöskin käytännön puolia. Minä pääsen paikan päälle sitten katsomaan, mikä tilanne on, pystyn koordinoimaan ja mobilisoimaan ihmisiä, mutta tällä vierailulla on myöskin symbolinen puoli. Lääkäreiden ei pidä pelätä niin kauan kuin he pystyvät äh, hätätapauksen, hätätilanteen tullen poistumaan paikalta. Mitä tulee tähän tehtävän asettelukirjelmään? Lääkärin pitäisi mennä paikan päälle vain ainoastaan, mikäli hätätapauksessa he pääsevät myöskin paikalta pois. Ja paikan päältä tulee riittävästi hoitohenkilökuntaa, jotta tämä työ saadaan, saadaan tehtyä. sitten Sargentinin vihreät. Um, thank you, commission. Kiitos puheenjohtaja, kiitos jäsen. Puhutte unohtuneesta kriiseistä. Haluan puhua unohtuneista ihmisistä, ihmisistä, jotka ovat jääneet jälkeen. Ihmisiä, joiden me päässä. Ajatellaanpa syrjässä Jarmukia tai Sinjavuoren jäsidiä. On myös näkymättömiä ihmisiä, joita ei tavoita. Ajatellaanpa Nuubavuorien tai sinisen niilivaltion ihmisiä. Sitten on ihmisiä, joiden luokse pääsemme, mutta emme näe. Ajatellaanpa ihmisiä, jotka ajattelevat paikoissa, jonne apua ei mene. Esimerkiksi Itä-Kongo Gomaan pohjoiskivun lähellä. Lähellä Gomaa on kansainvälistä apua, mutta kauempana ei ketään. On ihmisiä, joiden kaluoksemme me kun hallitukset tai sissit eivät päästä sinne, ja ihmisiä ei saavuteta, kun ei ponnistella pidemmälle menemiseksi. Mutta me näemme, humanitaarinen alue kutistuu, ja minun kokonaisvaltainen kysymykseni on, mitä voimme muuttaa muuttaaksemme tämän humanitaarisen alueen kutistumisen trendin? Kollega, otit erittäin tärkeän asian esille. Se, että humanitaarisen toiminnan ala kutistuu on ongelma, johon ei ole helppoa ratkaisua. Sinä täytyy olla rehellinen. Sanoimme, että humanitaarisiin ongelmiin on poliittisia ratkaisuja, jos asian ytimeen oikeasti haluaa mennä. Haluaisin kuitenkin sanoa, että jos luotatte minulle tämän tehtävän, Tulen aina olemaan valmis keskustelemaan vaikka itse paholaisen kanssa ratkaisujen löytämiseksi. Meidän täytyy keskustella niiden kanssa, jotka päästävät meitä näille aloille. Muuten me vain sanomme teoreettisia asioita. Minusta humanitaarisen toiminnan komissaarin pitää olla valmis puhumaan kaikkien kanssa. Ja juuri siksi hänen täytyy kunnioittaa humanitaarisen toiminnan periaatteita – paholaisenkin kanssa voidaan keskustella. Joko pirun vakuuttamiseksi. Tai saadaksemme pirulta apua, pääs, jotta pääsisimme humanitaarisen kriisin alueelle. Seuraavana Gil EFDD. Thank you, Chairman. <clears throat> Much has been said of... Kiitos puheenjohtaja. Täällä on puhuttu hyvin paljon Afrikan sarven merirosuoksesta, joka aiheutuu EUn ylikalastuksesta. Somalia on joutunut turvautumaan merirosuokseen. Ongelma laajenee. Hivettäisten tietojen mukaan merirosuon hyökkäykset Kiinan lailla ovat lisääntyneet 42 prosentilla. Asiantuntijoiden mukaan merirosuot ovat paljon väkivaltaisempia aiemmin kuin aiemmin. He ovat kiinnostavimpia ryöstöistä, kuin panttivankin ottamisesta, julunen vaatimisesta, nämä ovat entisiä kalastajia, joiden elinkeino on tuhoutunut EUn liikakalastuksen vuoksi. EU on ollut tietoinen tästä ongelmasta. Se on riistänyt Länsi-Afrikkaa jo vuosia, ja tämä on järkyttävää. Euroopan parlamentille toimitetun kertomuksen mukaan Ollaan huolestuneita nyt siitä tavasta, jolla Euroopan unionin politiikka Länsi-Afrikassa on johtanut ihmiset köyhyyteen ja epätoivoon. Siitä huolimatta ei ole tehnyt mitään tämän lopettamiseksi. Nyt Länsi-Afrikan merirosvot ovat uhkana kaikille merenkululle. Junckerin tehtävän asettelu kirjeessä, jonka hän teille lähetti, hän totesi, että uudistuksia tarvitaan ja uudistus merkitsee muutosta. Voisitteko selittää meille miksi? Kuuden vuoden jälkeen, vaikka on kuultu varoituksia, aiemmat komissaarit eivät tehneet asialle mitään, niin voitteko kenties kommentoida omaa tulevaa strategianne tämän ongelman suhteen? Arvon kollega, tämän äärimmäisen spesifinen kysymys. Ja yksityiskohdat, jotka te mainitsitte, eivät ole mukana niissä tiedoissa, jotka minulle toimitettiin. Minä en ole vielä paneutunut tähän kysymykseen, tähän kalastuskysymykseen. Eikä tämä kuulu minun toimialani myöskään. Kun olen komissaari, joka vastaa humanitaarisesta toiminnasta. Mitä humanitaarisen apuun tulee Somaliassa? Huolimatta siitä, että merkittäviä poliittisia ongelmia on maassa ja suuria vaaroja siellä vallitsee. Suurilla vaaroilla nyt tarkoitan sitä, että siellä on hyvin paljon tarpeita. Kansalaisilla ei, ihmisillä ei ole siellä ruokaa esimerkiksi. Perustarpeita ei ole tyydytetty. Olin parin otteeseen todennut, että, että Share-ohjelma, jota harjoitetaan Afrikan sarvessa mukaan luottuna Somaliassa kehityksen aikaansaamiseksi tuolla alueella, on ohjelma, jota ei pitäisi aliarvioida. Kyse on eurooppalaisesta politiikasta, eurooppalaisesta ohjelmasta, jolla pyritään auttamaan ihmisiä paikan päällä niin toipumaan katastrofista ja saman aikaan kehitystä. Te mainitsitte liikakalastuksen, riistokalastuksen. Minä en ole kovinkaan tietoinen tästä kysymyksestä, mutta uskon vakaasti, että Euroopan unioni on tehnyt jo hyvin paljon tuon alueen auttamiseksi. Me olemme kaikkein suurin humanitaarisen avun antaja tuolla alueella. Ja tätä tosiasiaa ei pitäisi alvi, aliarvioida. Toimimme tietyn budjetin puitteissa aina. Aina tulee raja vastaan jossakin, mutta Muuta en voi tästä asiasta sanoa, ja olisi väärin kommentoida sellaisia asioita, joista minulle ei ole ilmoitettu tai kerrottu, josta en ole tietoinen. Kiitoksia Sarona Janssen sitoutumatta. <clears throat> Voorzitter. Puheenjohtaja. Ruoka-apu. On joskus välttämätöntä. Ja joskus ruoka auttaa ihmisiä selviämään jollakin alueella. Useimmat puhujat ovat jo tämän maininneet. Usein käy niin, että nälkäongelma kuitenkin jatkuu vuosia, koska ruoka-apu hävittää paikallisen ruokatuotannon. Voitteko taata, että ainakin pitää huolta siitä, että jos ruoka-apu on välttämätöntä, niin paikalliset tuottajat, ne, jotka ruokaa toimittavat, muuten ruoantuottajia estetään mennä konkurssiin tämän seurauksena. Tuo paradigma. Mainitsinkin jo Azir-ohjelman, Sahel-ohjelman. jossa otettiin huomioon se, että paikallisia tuotteita pitäisi toimittaa ja myydä paikalliselle. Ja sanon, että tämä apu perustui vouchereihin ja käteisapuun, jolla pyrittiin auttamaan avun saajia ostamaan lähiruokaa. Meidän ei täytyy että se lähettää ruoka-apua ruokana. Usein se ei löytänyt perille niille ihmisille, jotka, joille se lähetettiin. DG Eko lähetti, että perinteisellä mallilla on ollut ongelmansa. En sano, että uusi lähestymistapa ratkaisee kaikkia ongelmia, mutta kestokyvyn parantamiskeinona tämä on perustoimi. Täytyy ottaa huomioon tapauksen erityispiirteet, jotta voisimme estää sen, että myönnetty apu häiritsisi paikallista ruokatuotantoa. Tällä voimme parantaa kestokykyä. Tämä on uusi innovatiivinen lähestymistapa EU-avun parissa. Ja uskon, että ihmiset, jotka näitä uusia ideoita ja sitten vetävät kokeneita ihmisiä, asiantuntijoita, ovat vakuuttaneet minut siitä. Minulle kerrottiin kestäkyvyn parantamista ja olen vakuuttunut, että tätä ohjelmaa pitäisi jatkaa. Jos mahdollista, sitä pitäisi laajentaa ja sitä pitäisi rahoittaa DG Ekon budjetista. Hayes from the EPP. Kiitoksia herra Hayes, EPP. Uh, thank you, President, and I'd like to welcome the Commissioner Designate to our hearing. And... Kiitoksia komissaari ehdokkaalle ja kiitoksia erittäin avoimista, rehdeistä vastauksista kysymyksiin. Kuten hän hyvin tietää, katastrofi apuun liittyy valtaisia ongelmia Euroopan unionin tasolla ja kaikkien hallitusten tasolla. Minulla olisi kolme spesifistä kysymystä teille. Ensinnäkin Eurooppa on rikas ja me olemme onnekkaita siinä suhteessa. Euroopan unionissa on kansaisjärjestöjä ja muita järjestöjä, jotka tekevät aivan loistavaa työtä, humanitaarista työtä. Kuinka te voitte parantaa kansaisjärjestösektorilla sitoutumista humanitaarisen avun osalta? Toiseksi, monivuotisesta rahoituskehysten väliarvio tulee eteen vuonna 2016. Mitä toimia aiotte ehdottaa silloin, kun MFF uudistetaan kokonaiskattojen osalta, varsinkin silloin, kun on kyse humanitaarisesta avusta. Mitä te ehdottaa sen suhteen? Tuohon vain vuosi aikaa tuon välitarkastukseen. Ennakoitavuus ja oikea-aikainen rahoitus humanitaarisen avun osalta. Miten te voitte komissaarina varmistaa sen, että kaikki kansalaisjärjestöt ja muut toimivat, jotka toimivat yhä useammissa kriiseissä maailmalla, myöskin pystyvät työnsä tekemään? Miten te aiotte varmistaa toimintaolosuhteet? Nämä olivat hyviä sanoja. Niin olette kyllä aivan oikeassa. Kaikkein tärkeintä on tasapainottaa maksut ja sitoumukset. Tämä on meidän perustavaa laatua oleva kantamme ja tavoitteemme. Tästä syystä komissaarikollegiossa humanitaarisesta avusta vastaavan komission jäsenenä teidän avullanne. Tulemme tarvitsemaan teidän apua. Meidän haluamme vakuuttaa muut komission jäsenet humanitaarisen avun ominaispiirteistä. Meidän on edelleen autettava kansalaisjärjestöjä niin, että tekevät yhteistyötä Syyriassa, Irakissa, Aariassa, Aasiassa, Afrikassa ja muualla paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Näin on oltava, olette aivan oikeassa hän on toimittava jo ennen kuin vahvistetaan vuoden 2017 monenvuotiset rahoituskehykset. Tämä on tavoite, jonka vahvistamme itsellemme jo nyt. Siksi on mielestäni hyvin tärkeä tämä budjettivaliokunnan tekemä päätös. Euroopan parlamentti tukee jo tätä aloitetta. Tämä on poliittinen viesti. Tästä viesti, tämä viesti meidän on otettava omaksemme kehitysvaliokunta 10. syyskuuta lähetti kirjeen juuri tässä mielessä niin, että tasapainotettaisiin maksuja ja sitoumuksia. Jatkamme tämän uuden sitoumuksen kanssa. Te minun kanssani, jos vahvistatte asemani. Tasa, toistan vielä. Tärkeintä on tasapainottaa sitoumukset ja maksut niin, että voimme olla tehokkaita työssämme ja voimme antaa kansalaisjärjestöille se, mitä he tarvitsevat, jotta eh, ne voivat tehdä työtään. Imagon säilyttämiseksi, mm, se on myös tärkeä komissiolle ja Euroopan unionille niin, että kansainväliset kumppanimmekin luottaisivat meihin. Olen aivan yhtä mieltä tästä. Thank you. And our next question is... Kiitoksia. Seuraavana Slain SND-ryhmä. Grazie, presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia jäsenehdokkaalle. Katastrofit usein johtuvat maanjäristyksistä, tulvista, joita ei voi olla välttää, mutta niiden vaikutuksia voidaan asianmukaisella ennaltaehkäisyllä ja suojatoimilla rajoittaa. Vuonna 2013 e- eko toimi riskin rajoittamisessa. Näin voidaan pelastaa henkiä ja lisätä sietokykyä ja toimia myös kuuluu puolella tehokkaammin 2015 jälkeen eh, hyväksytään tällainen YK on, eh, on pidetään tällainen YK on riskin hallinta huippukokous Japanissa. Meillä on prioriteetteja, joihin pitäisi, mihin prioriteetteihin pitäisi keskittyä Euroopan ja kansainvälisellä tasolla. Πολύ σωστά, κυρία συνάδελφε, είπατε ναι, ότι το 2013... Το... Te olette aivan oikeassa. Kyllä, kyllä. Vuonna 2030, 2013 tietty prosenttiosuus meni Ekon rahoista ennaltaehkäisyyn. Ja sanoi aiemmin, että yksi euro, joka käytetään ennaltaehkäisyyn, merkitsee seitsemän euron säästöä jälkihoidossa, katastrofien hoidossa. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä sama raha voidaan sitten käyttää johonkin muuhun. Juuri tähän meidän pitää keskittyä. Te puhuitte tässä viisata sanoja. Te puhuitte seuraavasta Sendain huippukokouksesta ensi maaliskuussa. Siellä meidän on tarkoitus keskustella Hiogon toimintakehyksestä. Tuossa kokouksessa tarkoituksena on puhua eurooppalaisella yhtenäisellä äänellä. Komissaari, joka vastaa humanitaarisesta toiminnasta ja koko komissio tulee siellä olemaan edustettuna. Meidän täytyy jatkuvasti kuulla kaikkia osapuolia ja keskustella, jotta yhteinen linjaus saadaan luotua. Tuon kannanoton täytyy olla erittäin ponnekas ja se on voimakkaampi, mikäli parlamentti ja komissio kumpikin seisovat tuon eurooppalaisen näkemyksen takana. Kuten totesin aiemmin, voisimme järjestää työryhmän pohtimaan sitä, miten luotaisiin yhteistä pohjaa, yhteinen sävel tähän asiaan. Komissio, joka tulee edustamaan Euroopan unionia Sendain kokouksessa, pystyy sitten toimimaan paljon ponekkaammin ja voimakkaammin. Se on silloin vahvoilla. Nähdäkseen meidän pitää tässä kunnioittaa tätä ajatusta, että ennaltaehkäistään ja parannetaan katastrofin kestokykyä, koska ennaltaehkäisy on aina parempi kuin kriisin jälkihoito. Ekon henkilökunta on erittäin pätevää ja sitoutunutta. He tekevät työtä juuri näiden periaatteiden pohjalta. He voivat auttaa meitä tässä työssä huolimatta siitä, että meillä on valtaisia ongelmia, koska niin monta kriisiä on meneillään samanaikaisesti. Uskon, että voimme tehdä hyvin paljon työtä ja voimme te- aina tehdä parhaamme. Me teemme aina parhaamme. Kiitoksia sitten herra Luke ECR. Ja, vielen <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla olisi vielä yksi lisää kysymys, joka liittyy lääkkeiden vaikutuksesta tai käytöstä hätätilanteissa. Kun on kyse humanitaarisesta avusta ja sen tarpeesta, niin silloin on myöskin vaarana, että tarttuvat taudit leviävät nopeasti ja juuri antibiootit ovat joskus tarpeellisia, mutta me tiedämme, että antibiootit monissa tapauksissa menettävät vaikutuksen, koska syntyy resistenttejä kantoja Tietystikin on tarve, tarpeellista, että käytetään tehokkaita lääkkeitä paikan päällä, että ne ovat käytettävissä silloin, kun ihmiset ovat sairastuneet tai olemassa sairastumisen vaara. Mihin toimiin te voisitte ryhtyä oman toimienkuvanne suhteen ryhtyäksenne ennaltaehkäiseviin toimiin silloin, kun on vaarana, että resistenttejä kantoja syntyy ja tarvitaan vaihtoehtoisia lääkkeitä? Ja toiseksi, miten voidaan edistää näiden lääkkeiden kehittämistä. Joskus kestää 15-20 vuotta ennen kuin uusi antibiootti voidaan ottaa ihmisten käyttöön siitä hetkestä, jolloin sen tutkimus on, tutkiminen on aloitettu. Joskus tämä kestää 20 vuotta. Mihin te voitte ryhtyä? Nyt, nyt tulevat ihan opintovuodet mieleen. Silloin keskusteltiin vaihtoehtoa lääketieteestä suhteessa perinteiseen. Totta kai näistä asiasta pitäisi terveysasiasta vastaavan komission jäsenen kanssa hänet terveyskomissariehdokkaan olen tavannutkin keskustellakseni Ebolasta. Tämä oli hyvä tapaaminen, hän oli lääkäri Äh, antibioottiresistenssin ongelma on olemassa ja perinteisten antibioottien resistenssin kanssa. Me tiedämme tämän, mutta uskon, että on erikoistuneita kansalaisjärjestöjä, jotka viruksen virusta tutkivat. Heidän täytyy käyttää äh, diagnostiikkamenettelyitä, joilla selvitetään, mitä antibiootteja käytetään. Perinteisen lääketieteen avulla meidän on paikalliseen tilanteeseen puututtava. Ilman kansalaisjärjestöjä ja paikallisia yhteisöjä, niin siinä ei, työssä ei pidä mitään sulkea pois. Perinteisiä parannuskeinoja ei pidä sulkea pois. Tiedämme, että Afrikassa näitä keinoja on olemassa. Ja koska paikalliväestö niihin uskoa, niillä voi olla osuutensa, koska niillä on psykologisia vaikutuksia. En kieltäytyisi tuollaista lähestymistavasta. En kieltäisi sitä, mutta erityisesti meidän täytyy arvioida ongelmat täsmällisesti ja se on erityiskansalaisjärjestöjen tehtävä. seuraavana Görens Alde. Kiitos herra puheenjohtaja. Herra komission ehdokas sanoi, että olette sanoneet useamman kerran, että ensimmäinen vierailunne vie teidät Ebolasta kärsivään maahan. Parin kolmen viikon sisällä ah, uhrien määrä on kaksinkertaistunut, jos mitään uusia toimia tehdä. Teillä on marraskuussa mahdollisuus, siinä vaiheessa uhrien määrä epäilemättä nelinkertaistuu. Tiedämme, että kriisi alkoi maaliskuussa ja kansainvälisen yhteisön reaktiot olivat lievästi sanottuna jäävät alle haasteen vaatimusten. Ettekö te ole sitä mieltä, että monen keskeisen terveysjärjestelmän uuden arvioimisen paikka on se, kun näkee kuinka käsittämättömän raskas ja hidas se on ja miten se pahasti se kykenee aliarvioimaan ongelmat. Että usko, että teidän kakkosvierailu pitäisi viedä teidät Geneviin ja siellä pitäisi isolla äänellä ja vähän rähäkämmin puhua kansainväliselle yhteisölle. Me olemme erittäin olen monenkeskeisen järjestelmän fanaatikko, mutta täytyy sanoa, että siinä on piirteitä, jotka eivät toimi. Ja täytyy pistää talojärjestykseen. Tällä kriisillä on kasvonsa ja me tiedämme, mikä nimi on näillä kasvoilla. Olet oikeassa. ja, ja presidentti Obama ja YK on turvallisuusneuvoston on hyvä myöntää, että viipymiä oli, mutta täytyy olla oikeudenmukainen. Rava Georgieva jo maaliskuussa ilmaisi varoituksen sanan ja lähetti ensimmäisen tämän viestin. Me teimme sen ensimmäisenä. Kysymys on, on kysymys vastuuvelvollisuudesta, vastuullisuudesta. Sä et ottaa kuitenkin huomioon. Totta on, että kansainvälisen terveysjärjestelmän pitää tähän kysymykseen puuttua ja meidän täytyy selkeästi analysoida, miksi näin on käynyt. Minä uskon, että minun ensimmäisen vierailun pitää olla alueella, jossa Ebola on. Koska kiireellisen kysymys ei ole tilivelvollisuus, vaan ongelmaan tarttumisen, koska sehän on ihan kotioven edessä. Totesin, että Maailmanpankin pääjohtaja, joka on epidemiologi, sanoi, että tämä on ensimmäinen haaste, jonka kohta, tällainen haaste, jonka kohtaan, joten vierailu näillä alueilla auttaa voimavarojen liikkeelle saamisessa ja se auttaa meitä lähettämään lääkäreitä ja terveysalan ammattilaisia paikalle, pystyttämään liikkuvia hoitoyksiköitä – vähitellen näyttämään näiden maiden terveysjärjestelmiä toipumaan. Jos ne eivät toivo, me rakennamme hiekkalinnoja. Meidän täytyy palauttaa näiden maiden terveysjärjestelmän jaloille. Time, please. Se pyydän vielä teitä pitämään kiinni puheen, josta olemme jo 10 minuuttia myöhässä. Tämä on tärkeää. Rova Sanchez Calden de Kiitoksia puheenjohtaja. Olette kyproslainen. Toivon, että ymmärrätte tämän asian siksi erityisen hyvin. Kuten tiedätte, 2011-2012 Palestiina sai noin 270 miljoonaa euroa Euroopan toimielimiltä. Viimeisimmässä iskussa 15 sairaalasta Palestiinan alueella kärsivät vahinkoja ja kuusi joutui sulkemaan ovensa ja 26 koulua on kokonaan tuhottu. Kysymykseni kuuluu, aiotteko painostaa Israelia niin, että Israelilta pyydetään vastuuta näistä tuhotöistä konfliktissa ja nämä rakennukset vielä rakennettiin meidän veronmaksajiemme rahoilla. Avun olisi oltava tehokkaampaa esitysti Gazalla, aiotteko toimia niin, että humanitaarinen apu ja Euroopan unionin kehitysapu välitetään suoraan ilman, että sen on mentävä Israelin välittäjäkäsien kautta. Kiitoksia. Είναι γνωστό ότι η Κύπρος να είναι πολύ κοντά σε αυτές τις kaikki tiedämme, että Kypros on hyvin lähellä kyseistä aluetta, jossa on suuria humanitaarisia kriisejä päällä tällä hetkellä. Lähellä Syyriaa, Palestiinaa, Gazaa. Nämä maat ovat todella hirvittävässä tilanteessa. Libanon, Turkki ovat maita, jotka ovat lähellä eikä siellä tiedetä, kestävätkö ne tätä pakolaisvieran painetta. Tämä on todellinen geopoliittinen shokki ja meidän on siksi tehtävä kaikkemme, jotta voisimme tätä aluetta tukea. Tämä oikeastaan vain sivukommenttina en halunnut sitä sen enempää kommentoida, että maani on lähellä tuota aluetta, mutta tästä rahastosta on totta, että Tämä alue, jonka mainitsitte, on totta, että Euroopan unionin rahoittamaa infrastruktuuria on tuhottu. Minulla on kerrottu, että EU on jo pyytänyt Israelilta kompensointia ja näin pitää ollakin. Tätä on edelleen vaadittava. Ei voi olla niin, että Euroopan veronmaksajien varat, jotka on kohdistettu humanitaariseen apuun, että niille käy näin. Sitten yleisimmistä puitteista on selvää, että kullakin komission jäsenellä on tehtävänä toimia Euroopan, yhteisen Euroopan politiikan puitteiden sisällä. Kuukausi sitten Euroopan neuvosto teki päätöksen Gazan aselepo päätöksen jälkeen. Tämä oli selkeä kanta. Euroopan unioni tukee kahden valtion ratkaisua, Israel ja Palestiina. Se kannattaa aselepua ja toivomme... Ai jaha, minun loppui aika. Hoittelen. Puheenjohtaja, niin teillä on vielä lopussa aikaa. Seuraavana Hoibuh Vihreät. Herra Stelianides, haluaisin kiittää teitä lämpimästi teidän antamuksestanne ja sitoumuksestanne täältä tänne ihmisiä. Ja tämä on hyvä lähtökohta teidän työllänne. työllänne. Kaikilla tasoilla on tehty kritiikkiä, osoitettu kritiikkiä paikallistason kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Joskus humanitaarinen apu ei ole toiminut asianmukaisella tavalla, siihen ei ole ryhdytty riittävän ponekkaaksi, ponekkaasti yhteistyötä tasolla ei ole hoidettu parhaimmaisella tavalla. Kuinka te voitte paremmin jatkossa varmistaa sen, että paikallisväestö otetaan paremmin mukaan tähän yhteistyöhön ja otetaan paremmin huomioon? Mitä te tehdä tämän tilanteen parantamiseksi? Θέλω να θέσω το πλαίσιο της συζήτησης για αυτό Täytyy ensinnäkin määritellä puitekehykset tälle keskustelulle, kun puhutaan yhteistyöstä paikallisyhteisön kanssa. Sen perusteella, mitä minulle on kerrottu, tuollainen keskustelu olisi hyödyllisempää. Olen saanut kuulla, että eurooppalaisilla kansalaisjärjestöillä on yhteyksiä ja yhteistyötä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa – sellaisten kanssa, jotka eivät varsinaisesti pääse mukaan ohjelmaan, koska meillä on tietyt kriteerit varanhoidon ja tietotaidon suhteen silloin, kun yhteistyökumppanita valitaan. Tämä on se tapa, jolla me pyrimme luomaan yhteyksiä paikallistasolle. Lisäksi meillä on lainsäädäntöä, jonka mukaan meidän kansalaisjärjestömme täytyy rekisteröityä. Nämä ovat täysiä käytännön seikkoja. Minulle kerrottiin niin ikään, että pitää paikkaansa, että me teemme yhteistyötä. Ja vain ja ainoastaan, mikäli yhteistyötä on paikallisten toimijoiden kanssa, vain silloin me katsomme, että kansalaisjärjestöt voivat tehdä työnsä kunnolla. Te tunnutte vihta, vihjaavan, että kyse on vakavammastakin ongelmasta. Minä tulen tutkimaan tätä asiaa. Ja mikäli saan konkreettista tietoa tai näyttöä siitä, että ongelmia on ja näin, missä ongelmia on. Sitten täytyy katsoa, johtuvatko ongelmat paikallisista olosuhteista vai onko kyse yleisluontoisemmasta ongelmasta. Meidän kansalaisjärjestelmä, jotka ovat rekisteröityneet ja ei vastaavat kaikkia näitä kriteereitä, mikäli meidän nämä kansaisjärjestöt eivät halua tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa, niin silloin tässä on ongelma. Ja mikäli tämä ongelma koskee vain joitakin tiettyjä alueita, silloin näihin ongelmiin täytyy puuttua. Tähän täytyy paneutua syvällisemmin. Ja kuten totesin, minun täytyy paneutua tähän kysymykseen ja paneutua tähän tarkemminkin ja sitten keskustella siitä, mistä ongelma johtuu. Se sitten Evi EFDD. Grazie, grazie presidente, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä jäsenehdokkaas vesiresurssit ja niihin pääseminen aiheuttaa paljon konflikteja. Ympäristöpakolaisia on yli 100 miljoonaa odotettavissa vuoteen 2050 mennessä ja numerot vain nousevat. Ilmastonmuutos tulee lisäämään vielä veden saantiongelmia, energiaongelmia. Tämä on jo krooninen ongelma vaikeuksissa olevissa maissa. 2007-2012 vesi ja vesihuolto kustannukset olivat kaksi miljardia, 200 miljoonaa kroonisissa hätätilanteissa, joissa tarvitaan rakenteellisia toimia. Uudella teknologialla voidaan edesauttaa ratkaisuja. Haluaisin antaa esimerkkiä. 2012 esiteltiin tällainen Work and Water-aloite, jonka hinta oli vain 500 dollaria, ja näin saatiin juomavettä, eh, eh, ja oli myös se eh, aurinkotekniikkaa käytössä, aurinkosähköä ja tuulisähköä, jota voitaisiin hyödyntää. Oletteko sitä mieltä, että olisi käytettävä kestävää ympäristöystävällistä tekniikkaa vesi- ja energiaongelmissa? Näin voitaisiin luoda myös edunsaajamaille uusia mahdollisuuksia. Συνάδελφε, θέλετε, θέλετε πολύ σωστά το θέμα της, των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Και είναι ένα... Niin, nämähän ovat ongelmia, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta. Tämä on hyvin ratkaiseva ongelma ihmiskunnalle ja kaikki on jaema tämän vastuun. Onneksi Eurooppa on paremmassa asemassa tässä kuin muut maailman alueet. Tehän tiedätte, että on ongelmia koskien hiilidioksidipäästöjen rajoituksia joissakin maissa ja niin edelleen. Mielestäni olemme ilmastonmuutoskysymyksissä aivan etulinjassa. On aivan selvää, että ilmastonmuutos on näiden suurten luonnonkatastrofien takana. Bal- Länsi-Balkaneiden tulvat viime toukokuussa olivat seurausta ilmastonmuutoksesta. Saharien, äh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa on sama tilanne. EUna meillä on vastuumme. Meidän on edistettävä omaa näkemystämme ilmastonmuutoksesta ja samaan aikaisesti meidän on äh, toimittava ennaltaehkäisyn puolella ja valmistettu tarjottava infrastruktuuri, infrastruktuuria voidaan lieventää tai välttää tulvia. Myös pelastuspalvelumekanismit ovat tärkeitä eri jäsenvaltioiden välineitä voidaan käyttää. Tällainen sieto kyky, kapasiteetti on tärkeä Sahelin alueella. Kärsitään kuivuudesta ja tulvista vuoron perään. Siellä on taattava vesivarojen saatavuus. Nämä ovat kaikki tavoitteita, jotka olemme itsellemme asettaneet ja ne on oltava ohjelmissa mukana. Kiitoksia EPP. E Kiitoksia puheenjohtaja. Herra Stylianides, haluaisin onnitella teitä siitä, että olette ottaneet uhrit eh, keskuste, vastauksenne ytimeen niin, että annatte todella äänen niille, jotka sitä tarvitsevat. Haluaisin kiinnittää huomiota Nigerian uhreihin. Me kaikki muistamme, kuinka raaka oli tämä kristittyjen tyttöjen kaappaus Boko Haramin taholta. Ja tiedämme myös tämän eh, Nigerian Boko Haramin järjestelmän laajentumisen. Tuhannet ovat kuolleet ja tilanne on hirveä. Tarvitaan kiireellisiä toimia, jotta voidaan toimittaa apua pahiten kärsiville. Köyhyys tuo radikaalista liikettä ja vaikeuttaa tilannetta. Kysymykseni kuullaan, kuinka komissio aikoo vastata humanitaariseen haasteeseen, jota Boko Haramin terrorismi joka, jonka se asettaa. Meillä on hyvin vähän kansainvälisiä toimijoita Nigerian koillisalueella turvallisuusongelmista johtuen. Kuinka aiotte käsitellä tämän alueen humanitaarisen ongelman? Lähes kaksi miljoonaa lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. Tämä on Afrikan korkein luku ja tämä tuo mukanaan maailman korkeimman lapsikuolleisuuden. Kiitos, hyvä kollega. Olet oikeassa. Siitä huolimatta, että BKT näkökulmasta Nigeria ei ole niin köyhä. Sillä on merkittävä lasten aliravitsemusongelma ja Boko Haram on kidnappannut opiskelijoita – ja luonut vaikean tilanteen pohjoiskoillis Nigeriaan. Uhraja on jo yli 4000 ja meidän täytyy tehdä Nigerin tapauksessa se, että meidän täytyy hallituksen kanssa keskustella, vakuuttaa heidät, että alliravitsemisen suhteen heidän täytyisi hyväksyä kestävyyden lisäämisen. Me annamme ruoka-apua mutta keinomme ovat rajoitetut. Että meidän täytyy vakuuttaa maan hallitus toimimaan tarmokkaammin sietokyvyn parantamiseksi. EUn tietysti pitäisi auttaa Nigeria lapsia, mutta myös paikaltaan siirtyneitä ihmisiä, ihmisiä, joilla on käynyt näin Boko Haramin toimien vuoksi. Mutta poliittinen ratkaisu on ainoa keino estää humanitaarinen kriisi. Tätä holistinen lähestymistapa tarkoittaa ja projektitiimi, jota Rava Mogherini koordinoi, auttaa Nigeriaa rajoittamaan toimintaa ja hoitamaan sitä, koska ne tekevät näitä hirvittäviä rikoksia. Thank you. And the next speaker Kiitoksia. Seuraava puhuja Silva Pereira, SND-ryhmä. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja, arvoisa komissaari ehdokas. Haluaisin jälleen kerran painottaa pakolaisten tilannetta, erittäin dramaattista tilannetta. Kokonaiset yhteisöt kaipaavat epätoivoisesti kansainvälistä apua. Me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa, jotta humanitaarinen apu saadaan tehokkaasti perille ja, sitä, ja se hyödynnetään täysimittaisesti. Lisäksi tarvitsemme asianmukaista yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa. Yksi relevanteimmista osapuolista on väijäämättä YK pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR. Antonio Guterres tuon järjestön johdosta tekee erinomaista työtä. Kysyisinkin teiltä, kuinka EU voisi vahvistaa yhteistyötä UNHCRn kanssa varmistaakseen humanitaarisen avun tehokkuuden ja perille menon. Joilla varmalta voisimme muutenkin laatia kumppanussuhteita kansalaisjärjestöjen kanssa laajemminkin. Kuinka EU voisi parhaalla mahdollisella tavalla tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta erilaisia hankkeita saataisiin suunniteltua ja pistettyä täytäntöön. Tämä olisi erittäin ratkaisevaa täytäntöönpanon kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Te otitte esiin erittäin tärkeän kysymyksen. Tästä tullaan keskustelemaan tulevassa Istanbulin konferenssissa. Humanitaarisen, humanitaarisen toiminnan tehokkuus on asia, jota täytyy jatkuvasti arvioida, ja meillä on hyvinkin paljon parantamisen varaa ja eri keinoja parantaa tehokkuutta. Kaikista näistä seikoista täytyy keskustella komissaarin tykönä ja myöskin komissaarien kesken. Ja vuoropuhelun kautta meidän täytyy pyrkiä määrittelemään linjauksemme ennen tuota konferenssia. Meillä täytyy jotakin painavaa sanottavaa tuossa kokouksessa. Mitä herra Gutierrezin työhön tulee, UNHCRn työhön, jota hän johtaa? Olemme keskustelleet hänen kanssaan lukuisista seikoista luodaksemme yhtenäisen lähestymistavan. Hän tuntee tämän asian aivan erityisen hyvin ja uskon, että hänestä tulee olemaan hyvin paljon apua ja hyötyä meille, kun me pyrimme ratkaisemaan pakolaisongelmia pakolaisiin liittyviä ongelmia, koska nyt tämä ongelma on saanut niin suuren ulottuvuuden. Se on muuttunut niin vakava, vakavaksi, että tehokas yhteistyö YK kanssa on ehdottoman tärkeää. Ja mitä konkreettisiin seikkoihin tulee, yhteistyötä voitaisiin vielä parantaa. Syyrian kriisi ja Irakin tilanne ovat tästä esimerkkejä. Nämä ovat kriisejä, joiden yhteydessä YK ja Kutieressä ovat näytelleet aivan erityisen tärkeää roolia. Ja meidän täytyy keskustella asioista herra Gutierrezin kanssa muutoinkin. Mitä tulee muutoin EUn ja YKn väliseen yhteistyöhön? Tämä on seikka, josta myöskin YKn puolella täytyy keskustella silloin, kun YKta uudistetaan – Vieri, foorumilla. Me puhumme myöskin YK kanssa asioista. Karski ECR. Union Europeisko. Yhteistyö EUn ja YK kanssa on kehittynyt vuosien myötä. Molemmilla järjestellään samanlaisia näkemyksiä ja usein samanlainen agenda hallinnassa, konfliktin ehkäisyssä, kiistojen välittämisessä ja konfliktin jälkeisessä toiminnassa. Humanitaarisissa aavoissa kaikki säädellään erityisiin rahoitussopimuksiin ja hallinnollisiin sopimuksiin. Miten me voisimme parantaa, tehostaa tätä yhteistyötä? Miten voisimme vahvistaa EUn ja YKn yhteistyötä? Ja, ja mitkä osat tästä hallinnollisesta rahoitussopimuksesta, miten tavasi päivittää tai vahvistaa tai virtaviivaistaa? είναι όντως κοινώς παραδεχτό ότι είναι πολύ... Yleisesti ollaan sitä mieltä, että YK ja EUn yhteistyö on hyvin kehittynyttä. Neljäkymmentä prosenttia meidän avusta menee YK-organisaatiolle, koska heillä on tietotaitoa, erkoistumista ja läsnäolokentällä. kentällä. Joten yhteistyön täytyy jatkua. Ja sen täytyy tapahtua mahdollisimman korkealla tasolla. Ja näin tulee tapahtumaankin, koska se on tarpeellista. Totta kai on hyvä saada aikaan parannuksia. Kuten Haitin tapauksessa, huomasimme, koordinaatio-ongelmia on, johtavuusongelmia, vastuuvelvollisuuskysymyksiä. Niistä pitäisi keskustella. Tapasin Valeri Eimasin, kuten mainitsin, joka on näistä asioista vastuussa ja näiden keskustelun puitteissa löydämme keinoja päivittää yhteistyötä ja tarttua erityiskysymyksiin, jotka liittyvät humanitaaristen kriisien räjähdysmäiseen kasvuun. Ja pyrimme. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Pyrimme löytämään uusia avunantajia erityisesti islamilaista maista ja Persianlahdelta, mikä luo siltoja – ja antaa meille pääsyä alueelle, jolle nyt ei pääsyä ole. Alde. Sitten Arts Alde. Ravuina. Onnittelut herra Stiliadines tästä selkeydestä ja vahvuudesta lausunnoissanne olen jostakin eri mieltä, kun sanotte, että Nigeriassa on nälkäongelma, jo, joka on syy, jonka syytä ei voida muka määritellä, mutta minä kyllä voin määritellä sen. Se on roistovaltion toiminta Nigeria on tällaisen kleptokratian armoilla. Minun mielestäni Euroopan unionin pitäisi olla erittäin tiukka sellaisten hallitusten kanssa, jotka, jotka siirtävät vastuunsa muille, tässä tapauksessa meille. Nyt haluaisin puhua Israelista. Neljäs Geneven yleissopimus edellyttää, että miehittäjä valtio vastaa tota, miehitetyn väestön tarpeista terveyden, koulutuksen ja muiden vähimmäistarpeiden osalta. Israel ei yhtään sekeliä asioita Gazaan. Israel tuhoaa Gazassa. Me rakennamme uudelleen, Israel taas tuhoaa, me jälleen rakennamme IMF on todennut, että 60 prosenttia on tässä Israelin voittoisuus. Menen tässä eteenpäin. Edellytetäänkö Israelia toteuttamaan korvausvastuunsa, jota olemme vaatineet niin, että emme edelleen maksa sen liiketoimia. Toinen kysymys, oletteko yhtä mieltä siitä, että vaaditaan, että kohta kaksi israel euroopan sopimuksessa toteutetaan? Tämä koskee vaatimusta, jonka mukaan kunnioitetaan ihmisoikeuksia, vai uskotteko, että meidän on vältettävä tätä, ettemme jää naurun alaisiksi ja olemme yhtä tekopyhiä kuin ne toimimattomiakin? Kiitoksia näistä hyvistä sanoista. Olette oikeassa. tiettyjen maiden osalta kyllä oma hallitus on ehkä tärkein ongelma tai hallintatapa. Ilman hallintoa on vaikea saattaa apu sitä tarvitseville ja on vaikea ratkaista maan ongelmia. Tämä on sekä ongelma että haaste. Ja se liittyy tähän yleiseen lähestymistapaamme Euroopan unionina. Tästä meidän on keskusteltava. ulkosuhteissamme. Sitten Israelista käsittääkseni olen jo vastannut tähän. On, on totta, että tietyllä alueella olemme nähneet, että on tuhottu infrastruktuuria, jonka Euroopan unioni on rahoittanut ja korvauksia on pyydetty. Kasaan pääsystä sitten aselevon jälkeen vaikuttaa siltä, että pääsy on varmistettu ja joitakin kuljetuksia sinne on jo saatu vietyä, elintarvikkeita, eläkkeitä ja muita tarvikkeita. Aselevon ansiosta tällainen pääsy voitaisiin säilyttää. On aivan selvää, että on katsottava, mikä on tuon maan poliittinen tulevaisuus. Tämä on kaikkein tärkein asia. Mehän kaikki tiedämme, että Palestiinan kriisi aiheuttaa ongelmia kaikille maailmassa. Euroopan unionilla on tietty kanta. Olen jo puhunut Euroopan neuvoston elokuisesta päätöksestä. päätöksessä pyydetään kahden valtion ratkaisua. Ja sitten kun minulla on vielä viisi minuuttia lopussa aikaa, niin voin tästä puhua enemmän, jos ehdin. Entä EPP? Na przyszłość pomocy humanitarnej. Kiitoksia. Humanitaarisen avun tulevaisuudesta. Nyt Yhtäältä on kyse luonnonkatastrofeista, mutta toisaalta olemme nähneet erittäin monimutkaisia kriisitilanteita, jotka edellyttävät sitä, että teemme yhteistyötä, läheistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Paikallisilla yhteisöillä on oma roolinsa humanitaarisen avun perille kannalta. ja tuen perille meno ja onnistuminen on hyvin pitkälti riippuvaista paikallisyhteisön toiminnasta. Aina kun me epäonnistumme ja tuki ei mene perille, meidän täytyy vähintäänkin varmistaa se, että pystymme vähentämään sitä riskiä, että näin käy. Kumppanuus ja yhteistyö humanitaarisen avun perille toimittamisessa on erittäin tärkeää. Mitä te aiotte käytännössä tehdä tukeaksenne paikallisyhteisön toimia. η μείωση κινδύνου καταστροφών είναι βασική. Jotta voidaan vähentää sitä vaaraa, että katastrofien yhteydessä epäonnistutaan. Ensinnäkin täytyy muistaa katastrofeiden ehkäisystrategia. Meidän pitää tätä ajattelutapaa käyttää laajemminkin. Ensimmäisenä toimina pitäisi ryhtyä katastrofien ennaltaehkäisyyn. Kuten sanoin, yksi euro ennaltaehkäisyyn vastaa 4-7 euroa jälkihoitokustannuksia. Ja te olette aivan oikeassa. Meidän pitäisi jatkaa tätä tällä samalla linjalla ja käyttää täysin hyväksi paikallisia toimijoita, mutta kaikki tapaukset ovat erilaisia. Esimerkiksi Azir ohjelma Sahelissa oli erotettu Share-ohjelmasta, jota harjoitetaan Afrikan sarvessa, ja paikallisessa toimijoiden rooli oli siellä erilainen kuin esimerkiksi Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudanissa tilanne on niin traaginen ja niin monimutkainen, että siellä ei pystytä tekemään tätä työtä, jolla pyritään kestokyvyn lisäämiseen. Tilanne on siellä erilainen kuin esimerkiksi Kongossa. Moissakaan tapauksessa me emme pysty vetoamaan paikallisiin toimijoihin, koska meillä ei mitään yhteyttä heihin. Jokainen tapaus on erilainen, jokaista täytyy arvioida erikseen. Ja täytyy ottaa aina huomioon se, kuinka kestokyvyn lisäämistoimia ja riskiarviointeja suoritetaan. Nähdäkseni tämä lähestymistapa on osoittautunut, kaik- osoittautunut kaikkein parhaaksi. Ja yhteistyössä komissaarin kanssa, joka vastaa kehitysyhteistyöstä, ja tuon pääosaston kanssa meidän täytyy omaksua tämä sama yhtäläinen, yhtenäinen lähestymistapa, mikä on pitää kiinni siitä, että tämä sektori tai osa työtämme saa 20 prosenttia budjetista, niin mikä tämä 20 prosentin budjetti onnistuu, tämä on hyvä. Kiitoksia omistautumisestanne politiikan alueelle, joka on tärkeää Euroopalle, josta voimme ylpeitä, jos eurooppalaista isänmaasta voi olla, niin se liittyy tähän politiikkaan. Ja, ja mitä Michelin Michel sanoi, ja mitä arvostitte, hän hän sanoi, että täytyy ottaa huomioon tehdä ää, näkyväksi syyt kannattaa Eurooppaa, mutta esitän kysymyksen, jota ei ole oikein vielä vastattu, vaikka YK on yhteydessä vähän aloitit. sen. On 40 prosenttia suuria avunantajia, mutta emme ole ainoita, vaikka itse voimme onnitella. Uusia avunantoja on tulossa. Mainitsin erittäin nopeasti yhdessä lauseessa nämä, ja Persialahden maat on Turkki, Intia, Brasilia, sillä toimintaperiaatteet eivät ole ihan samat kuin meidän. Mutta tehokoneen kannalta meillä on tarvetta tälle yhteistyölle ja meidän täytyy ajatella humanitaarista apua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Millä periaatteilla ja miten yhteistyötä näiden maiden kanssa? Kiitoksia kysymyksestä. Tämähän on ihan ydinkysymys. Meidän on löydettävä uusia avunantajia. Meillä on niin paljon humanitaarisia kriisejä, että mikään yksittäinen budjetti ei riitä. Uutta rahoitusta, uutta, uusia rahoittajia täytyy löytää. Siksi me puhumme tällaista säätiöttämisestä. Nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Mutta mainitsemat maat, Brasilia, Kiina, Venäjä, Turkki, Persialahden maat. Ne kaikkien pitäisi esittää osaa. Pyrkässä me löytää uusia lahjoittajia. Erittäin tärkeää pitää humanitaarinen apu vaadittavalla tasolla. Ja ilman uusia avunantajia en usko, että tähän pystymme, joten uuden humanitaarisen toiminnan komissaarin pitäisi saada toimijoita mukaan kaikkialta maailmasta avustusta lisäämiseksi. Ja siksi Istanbulin huippukokous onkin erittäin tärkeä ja on oikein hyvä, että tämä tapahtuu Turkissa. Tämä on poliittinen viesti, joka lähettää muun muassa muslimimaille. Täytyy pitää huomioon, tämä mielessä, kun valmistellessa huippukokousta, mutta itse paikan päällä myös. EU ja YK on ykköstavoitteen pitää olla uusien avustajien löytäminen kriisien kanssa selvimiseksi. Täytyisi miettiä muitakin mahdollisuuksia, jonkinlaista säätiöttämistä, trusteja ja, yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Norsolurannikolla olemme käyttäneet Ranskan suoraa rahoitusta. Yritämme saada sieltä Britannialta myös 140 miljoonaa. Kaikki keinot pitää käyttää. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomeni kiintyi siihen kirjaiseen vastaukseen, että te autatte myöskin ulottuneiden kriisin ratkaisussa ja näiden hätäkärsivän ihmisen auttamisessa niidenkin ihmisten, jotka eivät tänään elä julkisuuden valokeilassa. Te totesitte, että ensimmäinen matkanne suuntautuu Ebola-epidemia-alueelle. Näin olette julkisesti sanonut, mutta Etelä-Sudan ei enää ole valokiilassa. Joitakin vuosia sitten ihmiset juhlivat innolla alueen itsenäisyyttä ja vuoden viimeisten vuoden ajan. Siellä on humanitaarinen tragedia suorastaan muodostunut huolimatta kaikista vaikeuksista. Ajatteko te ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sadat tuhannet ja jopa miljoonat ihmiset, jotka siellä kärsivät hätää tai ovat painet kodestaan tai näkevät nälkää, saavat apua? Mukaan luottuna ne, jotka juhlivat Etelä-Sudanin itsenäisyyttä. Ja mihin poliittisiin toimintaan ryhtyä, jotta teidän sitoumuksenne auttaa myöskin noita ihmisiä, jotka on unohdettu, toteutuu käytännössä. Έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις ξεχασμένες κρίσεις. Nämä unohdetut kriisit eivät saa jäädä unohduksiin. Ja on aivan mahdollista, että Etelä-Sudanissa, mikäli apu ei pääse perille. Saattaa olla, että kriisi todellakin unohdetaan. Minulle on kerrottu, että tämän vuoden aikana Euroopan unioni on jo nyt myöntänyt 50 ennen kesäkuuta ja kesän aikana vielä 30 miljoonaa. Ja nyt on tulossa lisää tukea 30 miljoonan verran hätäapuvarausta varten, joten yhteensä 110 miljoonaa euroa on annettu tuolle alueelle apuna, joten emme me ole unohtaneet Etelä-Sudania. Me olemme siellä paikan päällä. Tietystikään tulokset eivät ole niitä, mitä olisi voinut toivoa tai odottaa. Ihmiset näkevät siellä nälkää ja siellä on suorastaan katastrofaalisen nälänhädän uhka päällä. Lisäksi eri ryhmittymät taistelevat siellä keskenään. Siellä käydään sotaa. emme edes salli sitä, että öljyvaroja voitaisiin käyttää hyväksi, koska öljyvarojen käyttö voisi auttaa ihmisten tilanteen kohenemisessa, joten kehitysvaliokunnan kanssa yhdessä voimme pohtia sitä, kuinka katastrofin sietokykyä voidaan parantaa. Siellä on vakavia ongelmia ja tuon alueen vakaa kasvu. Ja vakaus täytyy hoitaa kuntoon. Ihmisten elinajan odotus on siellä yksi matalimpia koko planeetalla. Haluaisin toistaa sen, minkä japanilainen humanitaarinen asiantuntija sanoi. Mitään humanitaarista ratkaisua ei saada humanitaariseen kriisiin, vaan pikemmin tarvitaan aina poliittisia ratkaisuja humanitaarisiin kriiseihin. Meidän roolinamme on auttaa Etelä-Sudania ilman, että unohdamme humanitaarista apua. Etelä-Sudanin täytyy löytää poliittinen ratkaisu. Kiitoksia, olen täällä jo viimeisellä sivulla. Enää kuusi kysymystä jäljellä. Pitkä ilta on ollut tanssissa seuraavana. SNDR. Thank you, Chair. Um, kiitos, puheenjohtaja. Jäsenerikas, mainitsitte jo ilmastonmuutoksen, joka on valtava ongelma. 2012 miljoonaa ihmistä joutuu siirtymään paikaltaan luonnonkatastrofien vuoksi. 98 prosenttia näistä liittyy ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, mutta e- eivät kaikki ilmastonmuutokseen liittyvät kriisit yhdistä humanitaarisen apuun Keski-Afrikassa on maatalous, joka, maatalous kärsii kuivuudesta. Ja sitten alueita, jotka kärsivät tulvista. Ja minut kärsivät siitä, että ilmasto muuttuu niin nopeasti, että ihmiset eivät kerkeä sopeutumaan – Otan huomioon, että ilmastonmuutos aiheuttaa lisää tällaisia katastrofeja ja tällaisen avun tarve lisääntyy. Työskenteletteko ilmasto DGn ihmisten kanssa, jotta pyritään vähentämään tällaisia kriisejä ja pyrittekö lisäämään tällaisten kriisien kestokykyä? Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της κλιματικής... Uskon, että EUn ilmastonmuutospolitiikka on ihan vakaata ja hauskaa. vakalla pohjalla, siksi meillä on uusi ilmasto... meillä on ilmastonmuutoksesta vastaava komission jäsen. Ja meidän toimiemme täytyy jatkua. Muuten toimimme ristiriitaisesti suhteessa nykypolitiikkaan. Tiedämme, että monet katastrofit aiheutuvat ilmastonmuutoksesta. En usko, että EU tässä suhteessa muuttaa linjansa. Päinvastoin voimme vakottamaan muita maailman alueita – maita seuraamaan meidän linjaa. Uskon, että meillä on tiukka linja ja meidän pitää olla ylpeitä, koska olemme ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun eturintamassa ja jatkaa pitää. Kysymys on sitä, miten me vastaamme ilmastonmuutokseen vastaamiin kriisiin. Ensimmäinen askel on humanitaarinen toiminta, seuraava askel on väestönsuojelu. Molemmat keinot pyrkivät puuttumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin. Tapauksessa tarvitaan monen sektorin osallistumista, esimerkiksi Fukushima tai Filippiinien viimeisen pyörimorsku, mutta olemme paikalla Fukushimassa myös ja Haitilla jossa oli koordinaatio-ongelmia, mutta me olemme paikalla ja autamme heitä. Mutta lopetan tähän. EPP. Osa EPP. Tisztelt biztos jelölt úr, örömmel hallottam az előző válaszában, hogy kiemelt figyelmet fordított a fogyatékosság. Komission jäsen, olin iloinen, kun kuulin, että kiinnitätte erityistä huomiota vammaisen ihmisen. Huoleni koskee juuri tätä asiaa. Olette varmaan tietoinen siitä, että EU, aina on, EU on, on ratifioinut vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja tekstissä on kohta, jossa todetaan, että sotaa selkkauksissa tai kriisi alueilla on kiinnitettävä erityishuomiota vammaisiin ihmisiin. Kysymykseni kuuluu, Kuinka tulevaisuudessa aiotte valvoa tätä osa-aluetta? Me emme puhu tässä ainoastaan ihmisistä, joilla on vammoja, vaan myös sota-alueista, vaan puhumme henkilöistä, jotka kärsivät erilaisista vammoista tai muista ongelmista. Niin, alueilla, joissa he eivät saa riittävästi apua, kun heillä on terveysongelmia äh, sodan tai kriisin takia. Θα επαναλάβω ότι ναι, είναι βασική αρχή να είναι Kiitoksia. Tärkeä περιάτε για prioriteetti. Και ένα νέο action plan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 On olemassa kriteerejä ja indikaattoreita, jotka liittyvät tiettyjen kansalaisjärjestöjen rahoitukseen, jotka toimivat haavoittuvien ryhmien kanssa. Minun tietääkseni on rahoitusta myös ortopedisia klinikkoja varten, jota voidaan auttaa henkilöitä, jo, jotka ovat menettäneet rajoja tai, jo, tai πιο πρακτικό επίπεδο και halvautuneet selkkauksissa ja konflikteissa, mutta on katsottava, kuinka käytännön tasolla aikailematta voimme hyödyntää näitä indikaattoreita ja kansalaisjärjestöjen ehdotukseen niin, että otettaisiin mukaan uusia haavoittuvien henkilöiden ryhmiä. Meidän on keskusteltava, että löydämme ratkaisuja ja on tukeuduttava asiantuntijoihin, jotta saisimme uusia indikaattoreita, joiden kautta voimme vielä paremmin suojella näitä haavoittavia ryhmiä. Sitten herra Grammatikakis, SND-ryhmä. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, χαίρομαι ειλικρινά Herra komissaari, olen oikein tyytyväinen, että teidän poliittinen kokemuksenne merkitsee, että on toivoa, että näihin humanitaarisen kriisin ongelmiin puututaan. Mutta en haluaisi olla teidän kengissä. Koska näitä kriisien määrä vain kasvaa, ne pahenevat. Ja että luonne muuttuu ihan päivittäin. Tiedätte paremmin kuin minä. Että Tuhannet ihmiset menettävät henkensä ja infrastruktuurin ja talouksien kärsimät tuhot ovat valtavia ja on ihmisen aiheuttamia ongelmia, kuten ydinvoimalla onnettomat, onnettomuudet, jotka, jotka vaikutukset ylittävät rajat. Pitäisikö ehkä ajatella, että uusi väestönsuojelumekanismi ei ole tarpeeksi hyvä ja että pitäisi käyttää Tähän, teidän kiistämätöntä kekseliäisyyttä yhteistyökeinojen löytämiseksi. Kiitoksia professori. Te olette fysiikan professori, tiedätte mistä puhutaan. Euroopalla on paljon kokemuksia näistä asioista. Japanin hallituksen pyydettyä apua autoimme Fukushiman tapauksessa. Fukushimasta opimme paljon tällaisista monisektoriaalisista katastrofeista. Tehdään kyproslaisena parlamentin jäsenenä, että oli ongelmia, jotka käsittelevät ydin onnettomuuksia. Uskon, että meidän pitäisi käsitellä tätä kysymystä vastansuojamekanismin kautta. Uskon, että meidän pitäisi ehkäistä tällaisia onnettomuuksia. No, mutta totta kai meillä pitää olla myös ohjelmia tällaisten onnettomuuksien, tällaisista onnettomuuksista selviytymisessä. Ymmärtääkseni Tällaisia monen sektorin katastrofeja varten on suunnitelmia. Ja Fukushimasta opimme, että tällaista tuhoa voi tapahtua laaja-alaisemminkin. Ja meillä on hyvin kehittyneitä rakenteita. Minä olin ylpeä, kun olin ERCCssä kriisikeskuksessa, koska näin, että meillä on kriisikeskus, johon voimme luottaa Euroopan kriiseissä ja laajemminkin, mutta meidän pitäisi olla johdonmukaisempia ydinonnettomuuksien vaarojen suhteen. Sitten we Komissaari olemme tulossa kuulemisen loppuvaiheeseen ja kuulemme hyvin paljon siitä, miten sitoutunut ja intohimoinen suorastaan olette ja miten antaumuksena teette tätä työtä. Ja saatte myöskin omasta ammattielämästänne ja kokemuksestanne hyötyä, kun aiemmin toimitte lääkärinä, pystytte tämänkin kokemuksen valossa vastaamiin kysymyksiin. Kenties voisitte nyt tehdä tai ottaa tai hyödyntää sitä tapaa, jolla olette voineet toimia esimerkiksi tiedotus, tiedotuksessa, kun te menette Länsi-Afrikkaan. Kiitos lupauksesta mennä Länsi-Afrikkaan. Tehän totesitte, että kehotatte muitakin lääkäreitä menemään paikan päälle. Niin kenties teidän täytyy voi, voida myöskin selittää EUn kansalaisille, mistä on kyse, koska tavalliset kansalaiset ovat peloissaan sen suhteen. Tämä on tarpeellista työtä mutta täytyy myöskin tiedotusstrategia saattaa kuntoon. Tämä on yksi esimerkki, millä saralla te voitte hyötyä aiemmista kokemuksestanne. Ja kuinka voitte hyödyntää aiempaa kokemustanne, jotta komissaarin, joka vastaa humanitaarista avusta, voitte hoidaa tiedotuksen paremmin? Voitteko vastata, miten tässä suhteessa voitte toimia, hyödyntää aiempaa kokemustanne? Te olette aivan oikeassa, kun te sanotte, että tiedotusstrategia ja näkyvyys – humanitaarisen avun toiminnassa on tärkeä. Avainkysymykset, jotka liittyvät näihin seikkoihin, ovat tärkeitä prioriteetteja. Uskoakseni edeltäjäni Rovan Georgieva oli oikein hyvä hoitamaan näitä kysymyksiä. Kun seurattiin kansainvälistä mediaa, mediata tai seurasin kansainvälistä mediaa, havaitsin, että humanitaarinen apu oli hyvin näkyvässä asemassa siellä. Tämä oli hyvä asia. Toisaalta Te tiedätte, että 15 prosenttia määrärahoista käytetään unohdettujen kriisien hoitamiseen, joten näkyvyys ei ole kaikki kaikessa. Siellä itse tarkoitus. Joten viesti kansalaisille, jotka tukevat humanitaarista toimintaa. Mehän olemme nähneet eri tutkimusten perusteella, että 90 prosenttia kannattaa humanitaarista apua huolimatta talouskriisistä. Ihmisiä on kerrottu, että humanitaarinen apu maksaa kansalaista kohti kaksi euroa vuodessa, ja he tukevat, tukevat humanitaarista apua. Ja vapaaehtoisjärjestöt myöskin auttavat meitä. Niillä on käytössään nuoria vapaaehtoisia, lähinnä nuoria vapaaehtoisia, jotka toimivat humanitaarisen avun lähettiläinä kaikkialla maailmassa. Tämä lisää myöskin näkyvyyttä ja tämä lähettää viestin, vielä kauemmaksikin viestin siitä, että Euroopan unioni ja eurooppalainen politiikka ja eurooppalainen humanitaarinen politiikka toimivat. He pääsevät kriisin uhrien tykö. He pystyvät auttamaan kriisin uhreja kaikkialla maailmassa. Ja juuri tämä vapaaehtoistyö tulee olemaan erittäin tärkeässä roolissa myöskin silloin, kun on kyse tiedotusstrategiastamme. Signor commissario incaricato. Hyvä ehdokas ja sen palaan vielä Ebolaan. Minusta tätä ei vielä riittävästi käsitelty. Epidemia leviää maihin, joissa terveysjärjestelmä on romahtanut. Kumppanimme ovat suuria järjestöjä, WHO, lähenkärit ilman rajoja ja punainen risti ja niin edelleen, mutta nämä olivat jo toimimassa, tai siellä oli mukana myös hyvin päteviä keskikokoisia järjestöjä, joissa on päteviä lääkäreitä, jotka ovat vuosikymmeniä ei olleet näissä maissa, jotka menevät jopa ovelta ovelle. Oletteko sitä mieltä, että pitäisi tukea myös näitä järjestöjä tietenkin niin, että koordinoidaan toimintaa suurten katastrofitoimijoiden kanssa? Sitten vielä viimeinen asia. Edeltäjänne oli erittäin tehokas ja intohimoinen, kuten tekin, ja nyt hän huolehtii päätettiin budjetista. Pyydän ne jatkaa, teitä jatkamaan tällä samalla tiellä. Με την κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίευα έχουμε συναντηθεί πολλές φορές ακριβώς για να... Niin, usein olen keskustellut Rovan Georgievan kanssa niin, että saisin imettyä hänestä kaiken hänellä olevan tiedon ja hyödyntäisin hänen tietotaitoaan mahdollisimman paljon. Ja on selvää, että jos asemani vahvistetaan, voin toki ja aion nojautua hänen tukeensa ja hyödyntää hänen kokemustaan tässä tärkeässä asiassa Ebolasta. Tarvitsemme lääkehoitokuntaa, sairaaloja, lääkäreitä kentälle, mutta tämän lisäksi on saatava jal- jaloilleen kiinni ja Liberia ja Sierra Leona, koska järjestelmät on tuhottu. Jos mekanismi ei ole olemassa, niin on aivan sama, mitä me teemme. Ei siitä ole mitään hyötyä. Voimme vain ikään kuin lievittää oireita, niin kuin lääketieteellisessä sanotaan, mutta sairaus edelleen etenee. Meidän on saatava nämä järje- terveysjärjestelmät ja sairaanhoitojärjestelmät jaloilleen. Nyt on saatava lisää henkilökuntaa paikalle, liikkuvia yksikköjä, sairaaloja, lääkkeitä. Ja saman aikaan lisätään alueen sietokykyä ja ottaa mukaan myös kehityksestä vastaava komission jäsen. Nämä ovat toimia, joita on suoritettava rinnakkain. Tämä on aivan selvä. Olen aivan yhtä mieltä kanssa Last but not least. Viimeisen. Äh, Viktor, ole hyvä. Viimeinen kysymys. Herra komission jäsenehdokas, ensiksi pidän erittäin tervetulleena omistautuneisuuttanne, intohimoanne ja halukkuuttanne olla vuoropuolessa Euroopan parlamentin kanssa toiseksi alleviivaan teidän halukkuuttanne työskennellä TV-komissaari Minitsen kanssa ja korkean edustajan kanssa, jotta yhdessä tartutte ongelmiin, kun niitä syntyy. Minun kysymykseni ajatellaan Ebolaa. Emme onnistuneet ennakoimaan sitä, emme onnistuneet resursseja sama liikkeelle, emme onnistuneet lyömään rajoja epidemialle. Miten EU luo kapasiteettia koordinoidakseen paremmin, jotta saataisiin äh, yhteiskäyttöä mahdolliseksi meidän muiden toimijoiden, kuten maailman terveysjärjestöjen Yhdysvaltojen kanssa, Iso-Britannian kanssa. He lähettävät myös sotilaskapasiteettia ongelman tarttuakseen. Eli kansainvälinen toimivuus ja myös siviili- ja sotilaskomponenttien yhteistyö. θέσατε το πρόβλημα στην ολότητά του. Kuvasitte ongelman kattavasti. Koordinaatiota pitäisi olla kaikkien toimittajien kanssa. Humanitaarisen toiminnan komissaarin tehtävä on tehdä osansa, tehdä kaikkensa, jotta ollaan yhteydessä WHO, Yhdysvaltoihin – joka jo lähettää sotilasyksikköjä luodakseen liikkuvia sairaaloita. Helsingin kuningaskunta Ranska, pohjoismaiset avunantajat. Ja tässä humanitaarisen avun koordinaat- äh, komissaarilla on erityinen koordinaatiotehtävä. Minulta kysyt, kysyttiin, pitääkö mennä sinne, ja minä sanoin, että totta kai, se on osa rooliani. Ja paikan päällä oleminen luo lisäarvoa. Ihmiset tietävät, että kävit siellä, näin tilanteen, joten painetaan sitä. Tämä ei ole vain symbolista, vaan sillä on konkreettisia seurauksiakin. Me pitäisi parantaa kestävyyttä, sietokykyä, auttaa terveydenhoitojärjestelmää elpymään. Pitäisi myös määritellä lääkäreiden ja muun terveydenhoitohenkilökunnan tarpeita ja käyttää perinteisiä hoitokeinoja. Tarvitsemme lääkkeitä, jätehuoltoa. Terapias ja asteenis opus embola. Όλα αυτά χρειάζονται να on, Tämä on aivan keskeistä. Meidän... Έχει για αυτή την αξία. Tarvitsemme muuta lähestymistapaa.